So, dear colleague. Niin, hyvät kollegat. Hyvät naiset ja herrat. Kello on kahta ja yli puoli. Pitäisi aloitella. Nyt meillä on ensimmäinen julkinen kuulemistilaisuus Brexitistä ja tulevista kauppasuhteista. Ja kuten aina, kuulemistilaisuus on ajankohtainen, kun vasta kaksi päivää sitten sovittiin periaatteessa siirtymäajasta EUn ja brittien välillä. Tästä tietysti saamme selkeän perspektiivin miettiä sitä, että mitä siirtymäkauden aikana pitäisi tapahtua. Ja ajatellen myös aikaa vuoden 20 jälkeen, että miten kauppasuhteet ja sopimukset EUn ja UK välillä näyttäisivät. Joten olen hyvin tyytyväinen että voin olla puheenjohtajana tässä hyvin tärkeässä kuulemisessa. Meillä on paljon aikaa käytössä verrattuna muihin kuulemistilaisuuksiin ja työpajoihin viiteen asti. Mutta ei se tarkoita sitä, että kaikki voivat puhua niin pitkään kuin haluavat. Tässä verran aikaa on kuitenkin rajoitettu. Meillä on kaksi paneelikeskustelua ja kaksi kohtaa. Toinen on UK on vetäytymisen vaikutus. Tarkastellaan vähän, mikä tilanne on, missä on ongelmia. Ja toiseksi, miten siirtymäkausi täytyy yhdistää. Toinen paneelikeskustelu koskee tulevia suhteita ja erityisesti tullijärjestely. Meillä on hyvin tunnettuja asiantuntijoita ja nyt aloitan ensimmäisen osuuden, ensimmäisen paljon keskustelun, joka koskee vaikutusta yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Ensin puheenvuorossa Rova Barsma, joka on taloustieteen professori Amsterdamin yliopistossa. Hän puhuu meille Brexitin vaikutuksista. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Hyväksi sitä, kun kutsuitte minut tänne Euroopan unionin keskustelemaan Brexitin vaikutuksista. Olen Amsterdamin yliopistosta ja olen myös Rabobankin Knowledge Managementin edustaja. Sitä varten tuolla diossakin näkyy Rabobankin logo. Puhun nyt täällä Amsterdamin yliopistossa tehtyistä tutkimuksista, mutta myös Rabobankissa niin tutkimuksesta. Meillä on hyvin laaja skenaarioanalyysi ja periaatteessa olen hyvin pessimistinen, mitä tulee Brexitin vaikutuksiin talouskasvuun EUlle, Alankomaille ja ennen kaikkea itse yhdistyneen kuningaskunnalle. mitä pehmeämpi Brexit on sen parempi taloudellisesti. Aloitan huomiolla Brexit-äänestys ja neuvottelut ovat nyt jo nakertaneet äh, brittitaloutta. Vuotuinen kasvu on laskenut 7 prosentilla viime vuonna. Äh, äh, se oli 1,7 prosenttia vain kasvua ja se oli heikoin pitkän aikaan 1,4 prosenttia kasvu olisi tänä vuonna 1,1 prosenttia ensi vuonna. Suuri kysymys tietenkin koskee sitä, millaisia pysyviä kielteisiä vaikutuksia brittitalouteen ja EU-talouteen seuraa sen jälkeen, kun Brexit on todella tapahtunut. Brexit voi iskeä brittiä EU-talouteen usealla tavalla. Ensimmäinen tärkein kanava, jota kautta se voi tapahtua, on kauppa. UK on EU tärkein kauppakumppani sekä tullit että tullin ulkopuoliset esteet, kuten tullitarkastukset, eh, nostavat eh, kaupan kustannuksia eh, brittit tuonnille EU-hun ja toisinpäin ja myös lisää inflaatiota, koska kaupan käynti on kalliimpaa ja näin ollen myös kotitalouksien käytettävissä olevat varat ja ostovoima heikkenee. Noin puolet non, tuonnista kohdistuu UKsta EUhun ja tämä kaikki kallistuu tulli esteiden takia. Tätä varten brittiyritykset tulee kauppa kalliimmaksi ja alhaisimmat globaalit markkinaosuudet. EU-sta irtautuminen merkitsee myös sitä, että britit saattavat menettää asemansa porttina Eurooppaan – se vaikuttaa suorin ulkomaisiin investointeihin. Ja tämä onkin se toinen kanava, jota kautta Brexit voi mm, vaikuttaa negatiivisesti eh, talouteen, nimittäin tuottavuuteen, eh, osakekanta tulee heikkenemään, kun suorat ulkomaiset eh, investoinnit vähenevät. Tuottavuus vaikuttaa heikkenemään molemmilla, monella tavalla. Ensinnäkin pääoman investoidaan vähemmän, ja myös vähemmän kotimaista pääomaa tulee myös tutkimus- ja kehityspuolelle. Brexitin jälkeen talous on vähemmän avoin, joka lisää joka vähentää mahdollisuuksia hyödyntää ulkomaista tietotaitoa ja, ja kilpailua. Se heikentää kannustimia tutkimukselle ja innovoinnille – Kaiken kaikkiaan Brexit johtaa siihen, että tapahtuu kuusi asiaa. Korkeimmat kaupan esteet, vähemmän tuontia, korkeampi inflaatio, korkeampi lyhyen aikavälin työ, työttömyys, vähemmän suoria ulkomaisia investointeja ja heikompaa tuottavuutta. Nyt harppaan muutaman kuvan tässä Tähän juuri halusinkin päästä. Eli tämä alhaisempi tuottavuus johtaa siihen, että skenearioidemme mukaan kielteiset vaikutukset ovat paljon laajempia kuin monissa muissa taloudellisissa, joissa on käytetty ekono, makroekonometrista mallintamista, kuten Nigen-mallia. Tämä on tässä vain yksi esimerkki. Miksi näin sitten on todella käynyt? Annan tälle kaksi selitystä. Ensinnäkin me arvioimme että vastaan kun toisissa malleissa meillä on uniikki tuottavuusmalli uk varten, jonka avulla voidaan asiallisesti arvioida, millä tavalla tuottavuus heikkenee Brexitin takia UKssa. Toinen syy sille, miksi meillä tulokset ovat paljon kielteisempiä Brexitin vaikutuksia ajatellen, koskee sitä, että käyttämme parannettu uudistettua versiotaan uuden Panigen-mallia, jonka kautta voimme paremmin arvioida nämä kielteiset vaikutukset, jotka johtavat inflaation nousemiseen ja, ja, ja johtuvat kaupan esteiden lisääntymisestä. Kiitoksia avusta. Kuvien kanssa tässä meillä on kolme skenaarioita, joita vai verrataan nykytilanteeseen tai siis siihen, että EU, eu UK jäisi. Ensinnäkin ha- kova Brexit, toisin sanoen, toisin sanoen neuvottelut eivät onnistu ja yhdistynyt kuningaskunta lähtee EUsta ilman mitään kauppasopimusta. Tässä skenaariossa VTO-säännöt muodostavat suhteiden pohjan ja oletetaan, että UK voisi kopioida EUn VTO-säännöt tilanteen sopeutettuna markkinoiden kokoon. Sitten toinen skenaario on pehmeä Brexit, jolloin EU, UK on edelleen EUn sisämarkkinoiden jäsen, mutta ei tuli unionin jäsen. Ja tässä kustannuksena tulee vielä näitä tullien ulkopuolisia esteitä. Tämä oli niin sanottu Norja-malli. Sitten vapakauppasopimusmalli. EU ja UK tekevät äh, kahdenvälisen kaup- kauppasopimuksen samankaltaisen kuin meillä on Sveitsin kanssa ja ehkä myös Kanadaa voitaisiin tähän verrata. tuotteet Tuotetullit luultavasti pysyvät nollassa, mutta muut kuin tullit, tullien, tullien ulkopuoliset esteet ovat sitten korkeampi kuin pehmeässä mallissa. Palvelut eivät enää voi vapaasti liikkua Britteillä. Remain, eli UK ja EU, sinä analysoidaan todella tätä tilannetta. Tämä ei ole meidän lähtökohtamme kuitenkaan. Tähän vielä palaan, palaamme vielä vaan käytämme sitä vain ainoastaan siksi, että ymmärtäisimme, mikä on Brexitin vaikutus. Tämä tutkimus tehtiin lokamarraskuussa ja mukaan ei otettu siirtymä kautta, koska tuolloin oli vielä hyvin epävarmaa neuvotellaanko tällaisesta kaudesta ollenkaan? Aina kun näitä skenaariotutkimuksia teemme, meidän on tehtävä paljon oletuksia. Tässä on joitakin oletuksia, joita teimme skenaariotamme varten. Otetaan ensin tämä hard Brexit, kova Brexit-tilanne siinä. 11 eh, prosenttia tulee esteitä lisää, investoinnit miinus 12 prosenttia ulko, nämä suorat ulkomaalaiset, suorat ulkomaalaiset sijoitukset siis vähentisivät 12 niin prosentilla ja, ja työperäinen maahanmuutto tulee vähentämään 1,3 prosenttia ja niin edelleen. Tämän tyyppisiä olettamuksia olemme siis tehneet. Sitten tässä nyt diat vähän menevät, miten niitä huvittaa. Tämän kuvan nyt skippaan, koska siitä jo puhuin, ja siirryn puhumaan vaikutuksista Iso-Britannian talouteen. Teimme tämän tutkimuksen todellakin loka-marraskuussa, kuten sanoin, niin silloin ei ollut vielä mitään e, siirtymäkautta näkyvissä. Tulos olisi kuitenkin kaksi vuotta taantumaa kaikissa skenaarioissa. Kova Brexit, e, vapaa kauppa, pehmeä Brexit kaikissa näissä. Bekoten kasvuun kuitenkin vaikuttaa paljon pahemmin kova Brexit-skenaario verrattuna pehmeän Brexitin skenaarioon. Kaiken tärkeintä on se, että UK on pitkäaikaiset kasvupotentiaalit heikentyvät 2,1 prosenttia olisi nousu, mikäli se jää EU-hun. 1,3 prosenttia ainoastaan, mikäli tulee kova, kova Brexit, pehmeä Brexit rajoittaisi kasvun vain 1,6. Kuten alussa sanoin, pääoma varannut ja, ja kokonaistuotantokin kokemus tuottavuus tästä eniten kärsivät. Sitten ne vaikutukset EUn vaikutukset eu on kaikissa skenaarioissa menetellyt on kahden prosentin keppeillä. Nyt tilanne on muuttunut siitä, kun tämä kuva on tehty, mutta haluaisin tässä kuvassa korostaa sitä, että on ainoastaan pieni ero sen välillä, mikä on vertailukohta, joka kuvaan joka havainnollistaa sitä, että EUn talouteen Brexit vaikuttaa vain rajoitetusti. Nämä kolme erilaista Brexit-skenaariota johtavat hyvin erilaisiin tilanteisiin UKossa, mutta suurin piirtein saman tilanteeseen EUlle. Taloudellisesti on siis EUlle vähemmän merkitystä sillä, minkälainen skenaario tässä sitten lopulta tulee, vaan se on tärkeämpää UKlle itselleen ja myös Alankomaille. Muuten tämä liittyy siihen, että EU on UK on tärkein kauppakumppani, mutta tämä ei pidä paikkaansa toisinpäin. Hollannille taas äh, Iso-Britannia on hyvin tärkeä kauppakumppani, siksi omalle maalleni ja Alankomaille on hyvin tärkeää, mihin skenaarioon yhdistyneessä kuningaskunnassa lopulta päädytään. Seuraava kuva. Eh, luultavin skenaario, meidän vertailuskenaariomme tällä hetkellä on tämä kahden vuoden siirtymäkausi, joka pari päivää sitten kävi ilmikin. Ja sitten vapakauppasopimus, joka, uusi sopimus siis, miltä se sitten näyttää, se on vielä hyvin epävarmaa. Ja tämä epävarmuus itsessään jo tuottaa suurta vahinkoa taloudellisesti brittiyrityksille. Mutta jos tätä verrataan on olemassa oleviin sopimuksiin, joita EUn juuri sopimus, kuten Kanada-sopimus, näemme, että melkein kaikkien tuotteiden tuulit ovat lähellä nollaa, joten voimme odottaa, että mikäli saadaan aikaan tällainen sopimus, jossa tullit ovat hetkellä nollaa, niin tilanne olisi tällainen Kanada Plus-sopimusta vastaava tilanne. Tämä on ainakin meidän luultavin skenaariomme. Nykyinen vertailukohta, niin tästähän nähdään, että UK BKT laskee tuonne 2020 tuonne 0,5, niin sitten pikkuhiljaa siitä elpyy. Ja lopuksi vielä voisimme vielä harpata pari kuvaa, kun aikaakin on vähän, mutta uskon, että on aina hyvä tietää tosiasiat. Jotkut näistä tosiasioista ovat miellyttäviä, olen sen kyllä havainnut aikaisemmissakin keskusteluissa ja kulmistilaisuuksissa, mutta uskon, että tosiasioiden kautta voitte saada paremmin, paremman aseman neuvotteluissa ja toivon, että sekä eurooppalaiset että britit katsovat tarkkaan meidän skenaarioitamme ja tiedän kyllä, että nämä ovat äärimmäisen pessimistisiä ja negatiivisia, mutta toivon, että ainakin pohdittaisiin kahteen kertaan ennen kuin neuvotteluissa päästetään juna karkaamaan tuonne kovan Brexitin raiteille. Kiitoksia. Uh, Kiitos myös tästä selkeästä viestistä. Nyt puheenvuoron saa Rova Hughes, joka on Skotlannin Eurooppa-suhteiden keskuksen johtaja. Ilmeisesti optimistisempi skenaario sieltä. Thank you. Good. Kiitokset ja hyvää iltapäivää teille kaikille. Kiitokset kutsusta. En tiedä, voinko tuoda sen enempää optimismia tähän, mutta ainakin olen peräisin yhdistyneen kuningaskunnan unioniin pysymispuolueesta Eli meillä suuret luvut toivovat sitä, että pysyttäisiin itse asiassa unionissa näin ollen. Me olemme mahdollisuuksien tantereella ja toivon, että tässä saataisiin jonkunlaista optimismia aikaan ja eikä Brexitiä sitten niin vakavasti tapahtuisikaan. No, minä puutun tässä myös politiikkaan, koska uskon, että tässä tietysti poliittiset suuntaviivat johtavat, vaikka tämä taloudellisesti vaikuttaa kovasti kielteisesti ja nyt ollaan menossa siis talousvaikeuksiin kovasti epävarmuuteen ja epävakauteen myös yhdistyneen kuningaskunnan politiikassa. Ja tästä on syntymässä tällainen perustuslaillinen kriisi ja se vaikuttaa tietysti myös kaikkiin kauppaneuvotteluihin ja tuleviin suhteisiin, joista sitten keskustellaan tässä tulevien kuukausien aikana. Puhun muutaman sanan politiikasta ja sitten myös palaan tuohon taloudelliseen vaikutukseen ja sitten johtopäätöksiin mehän tietysti tiedämme Teresa Mayn suusta, että halutaan mahdollisimman syvä ja laajin suhde unioniin vapaakauppasopimuksiin nähden muiden maiden kanssa. Mutta kuten sanoin, niin yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tietysti pitää kiinni tietyistä tiukoista rajoista ja siitä päästään sitten epävarmuuteen. Ensiksi, kuten muistatte, niin meidän täytyy ratkoa se, miten Irlannin raja pysyy avoinna ja minkälaiset haasteet tässä sitten ovat Pohjois-Irlannin tilanteessa ja Pohjoisen Irlannin tullialueessa ja myös sitten tuotteiden myynnissä siellä, miten yhdistynyt kuningaskunta voi sitten ratkoa tuon Irlannin meren ongelman miten se vaikuttaa sitten muuhun yhdistyneeseen kuningaskuntaan, liittyisikö sekin sitten vastaavaan tuotteiden ja tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen. Ei sen varmaankaan tapahdu, koska unioni ei sitten tällaista voisi hyväksyä. Mutta jo, mutta nykyisellään, kun ajattelemme tuota Irlannin sopimusta ja DUP, demokraattista unionistipuoluetta, niin siellä tuetaan tällaista näkemystä. Jos hallitus menee sitten siihen suuntaan, että halutaan rajaa tuonne Irlannin merelle, niin minkälaisia se sitten tunnelmia herättäisi konservatiivipuolueessa. Me myös odottelemme politiikassamme useita lakeja, erityisesti kauppalainsäädäntöä ja tulliunionin muutoksia tuon kauppalainsäädännön myötä. Westminsterissä tämä saattaa mennä läpi, emme vielä tiedä, miten Tori-puolueen kapinalliset tässä suhtautuvat, miten sitten käy tässä meidän hallituksessamme tuleeko UK sitten tänne Brysseliin toivomaan tulliunionin suhdetta tulevaisuudessa? No, todennäköisesti Teresa Mayn hallitus ja kabinetti, kabinetti eivät lähde tämän tyyppiselle linjalle, pikemminkin odottelevat sitten taas uusia vaaleja. Yksi mahdollisuus olisi se, että meille tulisi sitten vähemmistöhallitus tulevissa ha- ha- vaaleissa. Leipäpuolue siellä olisi ja Skottien kansallispuolue. Tällainenkin vaihtoehto täytyy muistaa, miten sitten esimerkiksi Jeremy Corbyn toimisi, jos hän olisi mahdollisesti seuraava pääministeri ja järjestettäisiinkö uusi kansanäänestys mahdollisesti. No me myös sitten mietimme tuota Teresa Meitä ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta ja hallituksen epäselvyyksiä ja ristiriitaisuuksia kompromissista tulevissa suhteissa, kun kuitenkin vaaditaan tällaista selkeää sääntelyyn yhdenmukaisuutta, tosin halutaan yksimääräämisoikeutta esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassa. Tämä ei ikään kuin sovi tähän unionin viiva luonnokseen kauppa-asioissa ja unionin sisämarkkinoiden yhtenäisyysajatukseen. Joko UK menee enemmän tällaisen pehmeän lähdön suuntaan, mm, en ole kuitenkaan ihan varma nyt tästä poliittisesta suunnasta, saadaanko koko hallituskabinetti pysymään tässä sitten samoissa riveissä. Uskon, että tästä, näistä kysymyksistä mennään sitten myöhemmin yksityiskohtiin. Täytyy löytää sitten samanlaiset säännöt yhteiselle pelikentälle, miten tämä voitaisiin sitten ratkoa unionin kanssa UK ei pitäisi kuitenkaan hyväksyä alhaisempia sääntöjä kauppakysymyksissä. No sitten vielä muutama sana politiikasta, koska meillä keskustellaan myös perustuslaillisesta kriisistä. En puhu tässä sen kummemmin Pohjois-Irlannista nyt, vaan Walesin ja Skotlannin kansanedustuslaitosten ristiriidoista, vakavan tasoisista ristiriidoista yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Nyt me odottelemme Skotlannissa omaa jatkuvuuslainsäädäntöä suhteessa unionilainsäädäntöön ja sen suhdetta sitten Skotlannin lainsäädäntöön, erityisesti ympäristö- ja maatalouskysymyksissä. E, eli tästä on monia erilaisia erilaisia skenaarioita esillä ja ne vaikuttavat tietysti kauppakysymyksiin. Ja sitten lopuksi vielä, jos ajatellaan sitten poliittisesti poliittista epävarmuutta, poliittista epävakautta tässä on odotettavissa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sen on hyvin ennakoimaton neuvottelukumppani tällä hetkellä. Ja sitten muutama sana vielä myös taloudellisista vaikutuksista. Suorin vaikutus tietysti liittyy uusiin esteisiin rajoilla suhteessa unioniin ja minulla on tällainen samantyyppinen luettelo esittää kuin äsken Barbarallakin siitä, miten sitten rajat ylittävät tuotantoketjut työvoiman liikkumiset, sijoitukset, tytäryhtiöiden sijoittuminen ja niin poispäin hoituu ja työmark- työ, työn hinta saattaa varmastikin nousee. Tämä vaikuttaa moniin eri sektoreihin yhdistyneessä kuningaskunnassa ja tuleva yhdistyneen kuningaskunnan kanta ja erilaiset säännöt, joita sitten hyväksytään esimerkiksi sosiaaliturvan asioalueella erilaiset kuin unionissa varmasti tässä ovat huomattavat. Tietysti tulee sitten näitä tullisääntöjä ja muita kuin tullivaatimuksia jotkut jäsenvaltiot, erityisesti Irlanti ja myös jotkut unionialueet joutuvat kärsimään kovasti näistä tullivaatimuksista ja ne sitten ovat jo vaikuttamassa meidän kasvuumme ja tuottavuuteemme, bruttokansantuoteeseen, verotuloihin ja tätä kautta tietysti myös julkisiin ö, menoihin Eli tässä puhutaan toisesta tilanteesta kuin ennen kansanäänestystä, jolloin lupailtiin kaikenlaista kansalliseen terveydenhuoltojärjestelmään esimerkiksi, eli tulos näyttää olevan tyystin päinvastainen. Me tiedämme kyllä, että nykyisellään yhdistynyt kuningaskunta toivoo tällaista oikein erinomaista vapaakauppasopimusta, eh, unionin sisämarkkinajärjestelmää. Sitten me voimme ajatella myös maailmankauppajärjestelmää, mutta voidaan ajatella tällaista erityisen pehmeää brexittiä, että pysyttäisiin sekä sisämarkkinoilla että tulliliitossa yhdessä. Kiinnostavaa kyllä on sanottava, että ne, jotka hyväksyvät tämän kansanäänestys, kansanäänestystuloksen, mutta toivoisivat tällaista erittäin pehmeää brexittiä. Tämä on demokraattisesti aika hankalaa, koska Norja tässä on itse asiassa kiinnittänyt huomiota tähän demokraattiseen vajeeseen, joka liittyy juuri siihen, että kuuluisi tulliliittoon ja sisämarkkinoihin, kun ei voi sitten osallistua päätöksentekoon. Eli se on tässä pääkeskustelussa siinä, pysytäänkö näissä vai ei. No minulta alkaa loppua, mutta muutama sana tilastoista. Mehän jo kuulimmekin niistä, että lukuisia tutkimuksia on esitetty sisämarkkinavaihtoehdossa 1,6 prosenttia oli yhdistyneen kuningaskunnan ehdotu, eh, arvio eh, kasvun laskusta ja VTO-vaihtoehdossa 7 prosenttia. Irlannin hallitus sanoo kuitenkin, että tässä kyse olisi 7 prosentin kasvulaskusta pelkästään Irlannille, jos pysyttäisiin tässä VTO-järjestelyssä, eikä pysyttäisi sitten näissä tulliliitoissa. Eli aluekohtaisesti nämä vahingot ovat erittäin vakavat yhdistyneessä kuningaskunnassa e, e, e, suurimmat päätyvät tuonne Koillis-Englantiin, Wales ja Skotland varmasti myös kovasti joutuvat tästä kärsimään paljon kielteisemmin kuin keskimäärin muu maa. No lopuksi vielä sitten siitä, että te olette varmaankin kuulleet juuri siitä, että paholainen piilee usein yksityiskohdissa. Minun täytyy nyt tässä tapauksessa muistaa, että kokonaiskuvakin on niin sekava, että yksityiskohdista on vaikea sanoa sen enempää. Minä uskon, kuten jo sanoin, että poliittisesti toivotaan näitä vapakauppaneuvotteluita, mutta ne ovat erittäin epävarmat ja niistä tulee erittäin vaikeat ja vaikutukset näkyvät kautta yhdistyneen kuningaskunnan. Eli ei tässä ole, olla missään vakaassa puolen vuoden neuvotteluputkessa, josta sitten tiedettäisiin, mitä tapahtuu ennen seuraavia vaaleja. Kiitos, nyt meillä on kokonaiskuva politiikassa, taloudessa, vaikutuksesta Brexitissä molempiin osapuoliin. Ja nyt tarkastelemme siirtymäaikaa. On selvää, että se tulee 2020 vuoden loppuun. Ja miten tätä siirtymäkautta käsitellään? Kaksi asiantuntijaa. Herra Lou, Center for European Reform eh, tutkimuskeskuksesta. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia näiden merkittävien keskustelujen jälkeen, hyvin laajojen keskustelujen jälkeen vaikutuksista menee nyt ihan yksityiskohtiin. Tämä on vähän niin kuin äh, maanantai-sopimuksen äh, sivu 77 alaviitettä vastaava äh, vastaava ulottuvuus todella kolmansien maiden vapakauppasopimusten tilanteesta UK suhteen siirtymäkauden aikana. Tästä tullaan puhumaan, mutta voin ottaa kyllä mielelläni kysymyksiä myöhemminkin. Tämä on asia, jota ei ole vielä kunnolla tunnustettu, mutta sinä päivänä, kun yhdistynyt kuningaskunta jättää Euroopan unionin, vaikka sitten siirrytäänkin siirtymäaikaan, olette hyvin luottavaisin mielin sen osalta. En ole itse ihan niin vakuuttunut siitä vielä, mutta toivon, että näin käy niin sinä hetkenä, kun jätämme EUn, niin me emme enää ole osapuolena olemassa olevissa n ja kolmansien maiden vapakauppasopimuksissa. Tässä on yli 40 kauppasopimusta, mutta myös monia muita sopimuksia koskien vasta vuorosta, tunnustusta, SPS-sopimuksia, eri terveys- ja tai kasvisyövätoimia, eri tyyppisopimuksia vasta hiljattain. En, tai vielä hiljattain emme tienneet oikein, kuinka tätä asiaa hoidetaan kauppasopimus rintamalla on noin 12 prosenttia äh, niin maita, jotka, tuovat, jotka, jotka vastaavat noin 12 prosentista ukon tuonnista, eli se on aika merkittävä asia. Sveitsin, Korea, etäalueet, alueiden maat ovat tässä mukana. Tämä on aika merkittävä ongelma. Tämän vuoden tammikuun mennessä UKon kanta oli se, että tai aiomme korvata nämä kaikki sopimukset maaliskuuhun 2019 mennessä. Ja Foxman parlamentissa sanoi näin, että tämähän ei ollut missään vaiheessa mahdollista. En tiedä miksi näin edes sanottiin. Ehkä se johtui siitä, että siirtymäkausi ei vaikuttanut niin varmalta. Mutta kaikkeksi onneksi UK nyt muutti lähestymistapaa. Tätä itsekin suosittelimme ennen kuin UK näin teki ei varmaan mitään vaikutusta siihen ollut, mutta joskus on mukava tuntea, että on ehkä mahdollisesti vaikuttanut johonkin. Mutta todellakin nyt UK on muuttanut lähestymistapansa ja suunnitelmana nyt on se, että tehdään työtä EUn kanssa niin, että vakuutettaisiin kolmannet maat niin, että UK kohdeltaisiin EUn jäsenvaltiona näiden sopimusten osalta vielä koko tämän siirtymäkauden ajan, vaikka UK ei enää olekaan sitten EUn jäsenvaltio. Ja tässä pääsenkin tähän sivu 77 alaviitteeseen maanantai sopimuksesta, jossa sanotaan, että unioni ilmoittaa muille osapuolelle, e-, että e-, e-, siirtymäkauden aikana UK pidettäisiin näiden sopimusten osalta EUn jäsenvaltiona. No, hyvä tähän asti. Meillä on nyt kuitenkin tämä ongelma, Tämä on varmaankin kyllä ainoa mahdollinen lähestymistapa tällä kaudella ja se on aika, aika, aika ovelaa, koska EU sanoo, että EU ilmoittaa, ei siis kysy mitään, vaan kertoo, ilmoittaa. Tarvitaanko tähän kuitenkin kolmannan valtion suostumusta? Emmehän me voi pakottaa muita maita hyväksymään tällaisia ehtoja hyväksyntä tarvitaan, mutta oikeastaan nyt taakka annetaan näille kolmansille maille, joiden on sanottava, että emme halua pitää UKta EU-jäsenvaltiona siirtymäkauden aikana tästä ja tästä syystä. Ja tämähän on poliittisesti paljon vaikeampi tehti, tehdä. Aika harvat varmaan näin edes sitten lähtevät tekemäänkään. Tässä on tietysti epäsymmetriaa myös. Ja tarkoitan, että kun UK vienti vienti, viennille ei välttämättä anneta suositumusasemaa. Esimerkiksi eh, Koreassa siirtymäkauden ajalla EUn UK tuonti kuitenkin tulee vielä suosituimmuus tilanteessa, koska UK joutuu soveltamaan siirtymäkauden aikana yhteistä tullia ja rajatarkastuksia. Tällä tämä eh, Kaljun Jyrkänä on tässä epäsymmetrinen. Kolmannet maat saavat tässä vipuvoimaa UK päin. Ja tästä nähdään, että kolmannet maat ovat nyt pyytämässä ikään kuin myönnytyksiä UKlta etukäteen niin, että ne sitten astuvat voimaan siinä kohtaa, kun UK korvaa nämä sopimukset niin kuin se aikaa, aikoo tehdäkin, mutta nyt se saa vain lisää aikaa siihen. Ja näitä myönnytyksiä pyydetään nyt etukäteen. Niin, niin, että selvitään tästä siirtymäajasta. Tiedämme, että näin jossakin määrin tapahtuu. Olemme kuulleet neuvotteluista UK ja Korean välillä koskien korvaavaa sopimusta. UK on puuttunut pitänyt EUlta panoksen, että, se, että, että tämä alkuperämaa kysymys sellaisen ratkaistua Korean kanssa. Korea on luvannut harkita sitä, mutta haluaa sitten Kiinan tähän mukaan Kuten näette, niin kuin kaikissa asioissa, nämä neuvottelut tästäkin tulee. Ja viime kädessä uskon, että tämä on todella mielipide, en tiedä mikä tilanne on, mutta uskon, että monet maat saavat myönnytyksiä UKlta ajatella tulevia korvaavia sopimuksia, niin että, että selvitään tästä siirtymäkaudesta. Uskon, että suurin osa tämän hyväksyy ja hyvin harvat ryhtyvät kovistelemaan tässä asiassa. ja toimimaan hyvin aggressiivisesti ja kieltäytymään näistä suosittuimuuskohtelusta siirtymäkauden ajan. Jotkut saattaisivat näin tehdäkin. Se jää nähtäväksi. Nyt on pohdittava sitä, miten tämä EUta liikuttaa. Asiakirjassa on, EU on luvannut, että se ilmoittaa näille kolmansille maille, että kolmansien maiden pitäisi kohdella UK tai jäsenvaltiona – näiden sopimusten osalta siirtymäkauden ajan, mutta henkilökohtaisesti pohdin vielä sitä, kuinka paljon poliittista pääomaa EU tulee käyttämään UK takia, mikäli nämä kolmannet maat oikeastaan sanovat, että emme halua tätä tehdä näin. Tämä on varmasti avoin kysymys parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Aiommeko nyt panna omaa diplomaattista painoarvoa tähän UK puolesta, jos vaikka Etelä-Amerikka sanoo, että, Etelä-Afrikka sanoo, että ei käy. Ja miksi EU pitäisi auttaa UK? -ta? Kyllähän tästä on ennakkotapaus olemassa, kun ajatellaan EU ja UK: on yhteistyötä Brexitin jälkeisessä tilanteessa, että EU ja UK ovat tehneet yhteistyötä VTOssa koskien näitä tullikiintiöitä ja meillä on myös, on myös todettu, että, että kyllä mahdollista yhteistä lähestymistapaa olisi joka tapauksessa keskusteltavan Euroopan neuvoston suuntaviivoissa Brexit-neuvotteluiden osalta näin todetaan. Tässä pitää kiinni kaikista kansainvälisistä sitoumuksista. Oletus on nyt kuitenkin se, että mikäli esimerkiksi Korea ei enää hyväksy UK panoksia, että niitä laskettaisiin EUn alkuperä tuotoksena EU-Korean sopimuksen mukaisesti. Se jo saattaisi johtaa siihen, että jotkut EUn tuonti Koreassa ei enää saisi suosituimusasemaa. Tämä on paljon suurempi ongelma kuitenkin UK viejille kuin EU viejille. Mutta kyllä tällainen ongelma on toki olemassa. Sitten Toinen syy, miksi EU ehkä haluaa tukea UKta sen vielä enemmän kuin vain kirja, lähettämällä kirjeen kolmansien maille, niin on se, että näin annet, saataisiin lisää aikaa, jos EU haluaa aikaa antaa, niin että voitaisiin kolmen keskisesti neuvotella näiden kolmansien maiden kanssa – kun lähdetään korvaamaan näitä sopimuksia, kun UK siis kor- korvaa omat sopimuksensa siirtymäkauden jälkeen, ja miksi EU sitten ehkä haluaisi olla tässä mukana? Kolmantena pyöränä varmaankin muut puhujatkin tästä vielä puhuvat. Se on se, että voi olla EUn etu neuvotella näitä alkuperäkumulaatiosääntöjä, jotka liittyvät juuri näihin asioihin, joista puhuin koskien siirtymäkautta koska muutenhan on käynyt niin, että UK, UK panokset eivät sitten enää, niitä ei voida laskea mukaan EUn panoksiin. Tämä ei ole niin tärkeää alueellisissa sopimuksissa, jos UK tulee mukaan tähän välimeren kattavan sopimuksen mahdollisesti vähemmän ongelma Japanin sopimuksen kanssa tulevaisuudessa. Siellä on jo tällainen tulevaisuuden huomioiva mekanismi, jossa käsitellään alkuperän kiintiöitä kolmansien kumppaneiden kanssa, mutta se on olema Korean, Meksikon ja Kanadankin kanssa solmituissa olemassa olevissa sopimuksissa. Seurauksia, millaisia seurauksia tulee siitä, jos EU ei auta UKta? Jos se johtaa siihen, että UK panoksia ei kohdella EU-alkuperänä siirtymäkauden jäl- aikana tai sen jälkeen se saattaisi johtaa tiettyihin ähm, ongelmiin, mutta sitten äh, varmaankin tuotanto siirtyisi EU 27 valtion välillä luultavasti. Mitä seurauksia auttamisesta sitten olisi? No näin voitaisiin päästä kolmenvälisiin neuvotteluihin, jos EU näin haluaa tehdä – niin tätä kautta EUkin voisi sitten sitä vaatimuksia, mikäli aloitetaan neuvottelut uudellaan sopimusten osalta, jotka on jo saatu valmiiksi. Ja tähän päätänkin puheenvuoron. Even the transition is challenging, I guess. Um... Siirtymäkausi on aika haasteellista. Poliittiselta puolelta, jos näin voi sanoa, meillä on <clears throat> herra Ondartse, joka on Saksan kansainvälisellä turvallisuuspolitiikan instituutista Kiitos puheenjohtaja kovasti kutsusta. Se mitä minä yritän tehdä on lisätä vähän oikeudellista ja poliittista puolta, kun ajatellaan siirtymäkysymystä ja kauppapolitiikkaa. Sillä on tietysti vähän päällekkäisyyttä sen kanssa, mitä Sam juuri sanoi, mutta enemmänkin siitä näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa EUlle. Perustana suurimmalta osin esityksessäni, että missä siirtymäkauden sopimukset ovat, niin neuvottelut ovat kattaneet suurimmat osat siirtymäkaudesta. Ne ovat ikään kuin vihreänä, että poliittisesti on jo sovittu ja perushaaste, kuten jotkut hahmottelevat, on aika yksinkertainen vetäytymissopimus ja sen vuoksi siirtymä on sopimus UK ja EU 27 välillä ja sen vuoksi se ei voi vaikuttaa kolmansien osapuolien sopimuksiin ja UK asemaan suhteessa kolmansiin maihin ja siihen päivämäärään, jolloin UK virallisesti lähtee. 29. maaliskuuta ensi vuonna siitä tulee kolmas maa, eikä se ole enää katettuna sopimuksissa. Suuri ja myös oikeudellinen kysymys on, että mitä sen kanssa tehdään. Ja nyt puhun vähän siitä, mitä se tarkoittaa UK osalta, mutta päässä keskityn siihen, mitä se tarkoittaa EU27 osalta, mitä, se vo, mitä sille voitaisiin ja mitä sille pitäisi tehdä. Ensinnäkin, mitä siirtymä tarkoittaa UKlle sen kauppapolitiikan osalta suhteessa EU-kauppapolitiikkaan. Siirtymässä tullaan johonkin, jota kutsuttiin superpehmeäksi Brexitiksi, ettei pysy pelkästään sisämarkkinoilla, vaan myös tulliunionissa ja siirtymä- tai vetäytymissopimus tekee selväksi, että UK on täytyy noudattaa tulijärjestelmää siirtymäkauden loppuun. Eli tämä äh, lopettamispäivämäärä, että kun se lähtee tulliunionista ja mistä lähtien EU-vapakauppasopimus sitoo velvoitteet sopia siirtymäkauden loppuun. Ja tärkeä osa on, että jotta voitaisiin näyttää, että EUn uskottavuus äh, kansainvälisenä toimijana, niin sovittiin, että, äh, että kun EU on yhteisen säännöstön sitoutunut, niin kansainväliset sopimukset ovat täysin osa sitä ja on täysin velvoite UKlla äh, näihin EU-kansainvälisistä sopimuksista joutuviin velvoitteisiin, mutta ei, kuten sammotti esille, se ei koske niitä hyötyjä siinä ja toiseksi sopusoinnussa eh, siirtymän kanssa niin UKlle on tulossa niin kutsutun rule takerin asema. Se ei enää osallistu toimielinten toimintaan EUssa. Siihen ei kuulu pelkästään eh, normaalit EUn toimielimet, jotka päättävät kauppapolitiikasta, vaan myös erityiselimet, joita on suhteessa kolmansiin maihin, jotka liittyvät kauppasopimuksiin. Kaksi poikkeusta sanoisin silloin kun UK on omasta puolestaan jäsen, kuten VTOssa, tai sitten kun EU päättää, että on sen intressi ottaa UK mukaan. Eli aina tällaisia poikkeuksia on mahdollisesti avoinna. No, seuraava kuva. Myöskin normaalien siirtymäkausisääntöjen pidennystä tai laajennusta on se, että uudet kauppasopimukset, joista mahdollisesti päädytään ja ratifoidaan siirtymäkauden aikana, kuten mahdollisesti EUn Japanin kauppakumppanussopimus, kuten Mercosur-sopimus, jos ne tulevat voimaan siirtymäkauden aikana, niin niiden velvoitteet myöskin pätevät UKhon, ilman että UKlla olisi sanavaltaa siihen. Eli kaupassa saattaa olla sitovia velvoitteita UKlle, joista EU päättää siirtymäkauden aikana ilman äänestystä. Ja sitten kolikon toisena puolena on, e että osapuolet sopivat, että EU ei pelkästään voi neuvotella, vaan myöskin ratifioida ja allekirjoittaa, siis UK. Mutta palaan siihen, mutta ne eivät voi tulla voimaan. Eli koko tie voidaan, neuvottelutie voidaan käydä, että ne tulevat sitten sinä päivänä voimaan tai äh, tämän siirtymäkauden loppumisen jälkeisenä päivämääränä. Mutta siirtymäkauden loppuun asti niitä voidaan, äh, ne voi astua voimaan. Niin joskus tämä toimiikin. Vähän tahmia tuo. No niin, suuri kysymys meille, sanoisin, tai useimmille me, meille salista on, että mitä se tarkoittaa EU27 osalta, että miksi EU27 pitäisi välittää. Jos velvoitteet ovat kuitenkin olemassa, eikä kitkää ole kaupassa EU27 ja UK välillä. Kolme syytä, miksi muun EU pitäisi välittää asiasta. Ensimmäinen mainittiinkin jo, alkuperäsäännöt ja UK arvoketjut erityisesti autovalmistajat, jossa osia tehdään uk -ssa. Jos UK-osat eivät, ne, niitä ei enää lasketa kotimaisuusasteeseen, niin ne jäävät sitten kynnyksen alle, joka on määritelty joissakin kauppasopimuksissa EU-ssa. Ja vaikka niitä tuotetaankin sisämarkkinoilta siirtymäkauden aikana, niin ne eivät ole tullivapaita viedä maan kuten Koreaan. Eli tietysti se pätee EU-yrityksiin myöskin. No toiseksi, en usko, että täytyy useampia jäseniä muistuttaakaan sitä, että on syy, miksi kauppapolitiikka on nimenomaan sitä yksinomaista EUn toimivaltaa. Se juontuu sisämarkkinoista ja tarpeesta siihen, että jos on yhteinen tullipolitiikka, niin se täytyy olla myös yhteistä kauppapolitiikkaa. Jos kauppasopimukset eivät päde oikeuksien mielessä siirtymäkauden aikana uhoon, niin se tarkoittaa, että vaikka sisämarkkinoilla on sama asema kuin tuodaan sisämarkkinoille, niin sitten se on eri aluetta suhteessa jäsenvaltioihin, kun viedään kolmansiin maihin. Tästä tulee tietysti vääristymiä sisämarkkinoille yritysten osalta. Tuotteet, jotka tuotetaan UKssa, niitä pidetään erilaisina, kun halutaan viedä, tai sitten kun niitä tuotetaan muualla EU-ssa. Eli tässä mielessä ja komission mitä komission ihmiset kuulevat Brexit preparedness, kun arvioidaan arvoketjuja, niin ei pelkästään voida ottaa huomioon siirtymäiden lappu, vaan myös alku vapaakauppasopimusten valossa. Ja kolmas tapa, jolla se vaikuttaa jo 27 yrityksiin, on epävarmuuden mielessä. EU-yritykset aina painottavat sitä, että siirtymäkausi antaa varmuutta. Mutta epävarmuus siitä, että mitä vapakauppasopimukselle tapahtuu, niin on joitakin kysymyksiä tulevista kauppasuhteista ja EUK välillä, joita ei ratkaista ennen kuin saadaan vastaukset kolmansilta mailta, että miten ne aikovat kohdella UK siirtymäkauden aikana. Eli että mieluummin kuin, että saadaan täysi varmuus toivottavasti oikeudellisen sopimuksen, muka, äh, oikeudellisen sopimuksen myötä sopimuksen, sopimuksen, niin se ei tapahdu niin nopeasti kuin haluttaisiin. Tästä sitten pääsen viimeisen kuvaan, joka on olennainen asia. Mitkä ovat vaihtoehdot ja edetä asiassa ja ongelmissa. Ensimmäinen se on, että oikeudellisesti yksinkertaisin on poliittisesti monimutkaisin. Artikla 50 ilmoitusmenettelyn laajentaminen, jos jäsenval- UK olisi jäsenvaltio 2020 loppuun, ei olisi siirtymäkautta, vaan mieluumminkin pidennetty neuvotteluaika, mutta kaikki tiedämme, että poliittisesti se ei ole toteutettavissa UKssa, mutta ei myöskään EUssa. Ja sanoisin, että se on yhä vähemmän todennäköistä nyt kun meillä näyttää olevan poliittinen sopu siirtymästä tämän hylkäisimme vaihtoehdon käytännössä ainakin sanoisin, että ainakin neuvottelun, aikaisen, neuvottelun aikana se oli realistinen tai käytännöllinen. Vaihtoehto kaksi ei tehdä mitään, koko vain sanoa, että tässä, tämä on pääasiassa UK-ongelma, Kyllä yrityksemme kokevat vaikutuksia, mutta saattaa olla myös hyötyjä siitä, koska he, ne saattavat olla pakotettuja siirtämään osan arvoketjusta muuhun EU-27 ja UKsta ja kärsitään negatiiviset vaikutukset ja annetaan UK hoitaa. Kuten sanoin, mikä taseessa sitten on, niin se on useimmiten, eh, tai suurimmassa määrin negatiivista EUlle, ja nyt EU kannattaa yrittää löytää yhteinen ratkaisu tähän ongelmaan UK kanssa ja kolmansien maiden kanssa. Kolmas vaihtoehto on vähän tässä keskellä se, mitä UK-hallitus alun perin halusi saavuttaa, eli luoda uudelleen, niin kuin sanoisin, EU-vapaakauppasopimus kolmannen maan kanssa. Ja kuten sano, Sam sanoi, niin toisaalta se ei ole vielä näköpiirissä, mutta myöskin EU-näkökulmasta se ei ole haluttavaa, toivottavaa, koska toisaalta se ei ratkaisisi alkuperäsääntöjen ongelmaa, koska jos on eri kauppasopimukset UKlle ja lopulle EUta 27. siirtymäkauden aikana, niin alkuperäis sääntöongelma olisi edelleen olemassa. Se ei ratkaisisi suurinta ongelmaa EU-27 ja se ei myöskään sovi yhteen sen kanssa, mitä EU haluaa siirtymäkaudelta että UK olisi täysin sisämarkkinoilla ja tulioonissa eikä ole kirjoittajia, toteuta omia vapaakauppasopimuksia ja toimi vastaan niitä periaatteita, joista juuri sovittiin siirtymäkaudelle, joita UK ei voinut omissa että ei voi tehdä omia vapaakauppasopimuksia tai, tai asettaa voimaan. Ja sitten viimeinen vaihtoehto, sopimus kolmansien maiden kanssa kohdella UK tai EU-jäsenvaltiona siirtymäkauden aikana. Seuraava kuva, kiitos. Ja on tärkeää painottaa, että siinä on, sillä on potentiaalia pitää nykytilaa yllä EUn ja UK yritysten osalta. Mutta minun näkökulmastani siinä on monia ongelmia. Ensimmäinen on se, että EU vain ilmoittaa kolmansille maille, ei ole siis mitään, mitä EU sitten haluaisi painostaa läpi. Milloin se ilmoittaa on kysymys ja mikä reaktio siihen on kolmannesta maasta. Milloin UK tietää, että milloin on annettu virallinen ilmoitus, Vasta sitten, kun tämä vetäytymissopimus on allekirjoitettu täysin, sehän tapahtuu vasta lokakuussa mahdollisesti myöhemmin tänä vuonna, mistä jää hyvin vähän aikaa yrityksille saada varmuutta toimintaan. Mikä on sitten kolmannen maan reaktio? Kuten Sam sanoi, niillä on suuri kannuste sanoa, okei, okay, te haluatte tämän, palataan sitten neuvottelupöytään mutta olennaisesti siirtymäkauden aikana UKta sitovat velvoitteet kolmannesta maasta. Se voi tarjota niille vähän kannusteita siirtymäkauden aikana, jotta voisi antaa UKlle erityisasema siinä ajanjaksona, joten minun vaikutelmani, ja tässä arvioin on vähän erilainen kuin Samin, että kolmannet maat tarkastelevat hyvin läheisesti, että mitä me tästä voimme saada hyötyä. Ja ainakin ensin ovat epäileväisiä antamaan EU-jäsenvaltion aseman suoraan UKlle siirtymäkauden aikana. Eli yleisarvioni on se, että mieluumminkin tässä tarkastellaan pidennettyä epävarmuuden aikaa yrityksille mitä ongelmaa ei ratkaista nopeasti. Ja odottaisin tilkkutakkimaisia kolmansien maiden päätöksiä mieluummin kuin, että olisi yksi kattava päätös, jonka kaikki kolmannet maat tekisivät samalla tapaa. Ja sen vuoksi mielestäni, ja tämä on ihan viimeinen lause, EU-yritykset eivät pysty välttämään sitä, että täytyy olla siirtymäkauden alussa ja valmiussuunnitelmia Brexitiin, eikä pystytä odottamaan siirtymäkauden loppuun ainakaan niiden osalta, jotka suuntautuvat vientimarkkinoille. Kiitos. So, uh... Kiitos kovasti. Jos olen oikeassa, se tarkoittaa, että tämä minikupa, joka tulee Britanniasta, niin Etelä-Korea sen aloittaa niin, että se ei olisi yleisesti ottaen EU-auto. Sekin uusi ajatus. No, rajoittuneessa päässäni. No hyvä, nyt on sitten jäsenet saavat puheenvuoron. Sanotaan kaksi minuuttia kukin. Esittelijä kuudelija Kristolöydä ensimmäisenä hän on pysyvä esittelijä. In Zwei Minuten kann man nicht alle fragen. Niin, kahdessa minuutissa ei voi kaikkia kysymyksiä esittää, mutta periaatekysymys on monia erilaisia skenaarioita esitelty. Minulla on siis sellainen vaikutelma, että joka päivä tapahtuu jotain uutta tältä, tältä osin. Ja mitä kanasti kuulisin asiantuntijoilta omasta oppiaineestanne, tutkimusalueestanne käsin katsottuna, mikä olisi loogisin skenaario tai toivottavin tai todennäköisin EU-27. Kiitos SID-ryhmän osalta David Martin sitten tai puolesta. Thank you, Chair. Um, several... Kiitoksia puheenjohtaja. Useita kysymyksiä ensinnäkin alkuperäissäännöistä. Jos kuvitellaan, että EU ja UK sopisivat, että kumuloidaan näitä alkuperäsääntöjä niin ja kolmas maa ei tätä vastusta. Otan huomioon VTO-säännöt kuitenkin kolmannen maan kilpailija vie tämän asian kotimaiseen tuomioistuimeen ja sanoo, että emme hyväksy tätä, että kumuloidaan alkuperä onko meillä mahdollisuus voittaa tällainen juttu. Eli vaikka kolme osapuolta sopisivat tästä, niin silti vielä jää vakava ongelma. Toinen kysymys liittyy myös alkuperäsääntöihin. Ehkä tämä on enemmänkin niin myöhemmin tulevalle puhujalle, mutta täällä sanottiin esimerkiksi eh, autojen valmistajista näitä brittituotteita tai eurooppalaisia tuotteita ei enää voitaisiin ottaa lukuun alkuperäisääntöjen takia. Miltä skenaario tässä näyttää? Eli tuotanto ilmeisesti sitten siirtyy maasta toiseen. Sitten ensimmäiselle puhujalle kahden prosentin lasku EU-tuotannossa. En ole näitä malleja sen paremmin voinut katsoa, mutta olen aika yllättynyt tästä. Ensinnäkin jo olemme nähneet, että UKsta tuotanto on siirtynyt muualle Euroopan unionin. Toisekseen EUlla on palveluiden osalta alijäämä. UK on ja kaikissa skenaarioissa on selkeää, että UK on kilpail, kilpailukyky tässä vähenee, eli hyvin luultavaa on, että palvelut siirtyvät Mantarin puolelle. Olen aika yllättynyt siitä, että kaiken kaikkien kuitenkin EU-ssa tulisi laskua. No, en odottanutkaan, että hyötyä tulisi, mutta olen, olen yllättynyt, että kahdessa, kaksi prosenttia, se on aikamoinen 15 vuoden aikana. Haluaisin ehkä vielä kuulla enemmän, kuinka tähän tilanteeseen päädyttiin. Thank you. Kiitos, Sarah McLaughlin. Um, niin, pari minuuttia on lyhyt, mutta tässä puhuttiin eri kokouksessakin tulevaa. Nyt mietitään, olin tässä kyllä miettinyt jo menneet, mennet, mennyttäkin vanhoin argumentein, mutta jos ajatellaan sitten kovan Brexitin vaikutuksia myös unionin vahingollisia vaikutuksia, puhumattakaan yhdistyneen kuningaskunnan kärsimistä, mutta me, me täytyisi pyrkiä välttämään myös vaikutuksia sitten unionitalouteen Eli meidän täytyisi päästä eroon nyt tämän tyyppisestä ajattelusta ja miettiä sitä, onko jotakin oikeita lähteitä esittää tähän kolmannet maat, esimerkiksi, jotka mainitsitte Etelä-Korean vaikka tässä, miten ne sitten suhtautuvat tähän, sanovatko ne sitten pikemminkin kielteisen vastauksen tähän yhdistyneen kuningaskunnan siirtymäkauden ehdotuksiin. No, meidän täytyy nyt sitten miettiä näitä eri vaihtoehtoja sitten tuo, ettei mitään tehtäisi vaihtoehto. Täytyisi miettiä, minkälaista vahinkoa siitä sitten syntyisi, varsinkin unionin kannalta. Siihen itsekin viittasitte. Eli jos ei siis ryhdytä minkäänlaisiin toimiin, niin minkälaista vahinkoa siitä voisi tapahtua, e, e, kun me tiedämme, ettei tämä kuitenkaan liike-elämää auta Onko tämä käytössä kuitenkin strategiana vai onko tämä epävarmuusaika nyt ylipäätään vaihingoittamassa liike-elämää, ei pelkästään unionissa, vaan yhdistyneessä kuningaskunnassa myös? Ja miten meidän pitäisi kantaa nyt vastuuta ratkaisujen löytämisestä ja minkälaista kauppastrategiaa pitäisi miettiä, jotta sitten helpotettaisiin unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan tulevia kauppasuhteita myös? For the Greens, I have two. Kiitos. Vihreiltä on kaksi nimeä. Ei ole mahdollista. Zanik ja Klaus. Kuka on varjasittelijä? Selvä. Zanik. Merci. Uh... Todella suuret kiitokset. Kun teitä kuuntelen, niin, niin toivon, että David Cameron jossain luolan perällä piiloutuneena, eikä hän sieltä ainakaan vuoteen lähde – liikkeelle. No, vakavasti sanottuna, tämähän on, tämähän on aivan hullutta tämä, mistä puhumme, ja jos, kun sitä poliittista pohditaan, niin tämä on aivan, aivan järjetöntä. Mutta tästä aiheesta, näistä tulikiintiöistä maatalouden puolella. Tietenkin tässä neuvotellaan, mikä osa kiintiöistä on UKlle, kun se on eronnut, ja mikä jää EUlle – mutta siirtymäkauden aikana, niin jos esimerkiksi otetaan mahdollinen vapakauppasopimus uuden seelannin kanssa, kiintiöt. karitsa puolella neuvotellaan koko EUlle. UK on kuitenkin merkittävä Euroopan unionin tuoja ja viejä karitsa-alalla. Kuinka siirtymäkauden aikana tämä asia hoidetaan? Sitten toinen asia lehdistöstä voidaan lukea, että Lontoon City, joka tietenkin pelkää menettävänsä osan toiminnastaan, voisi, tämä on hypoteesi siis, siitä voisi tulla paikka, jossa nousevat, jonne nousevat maat investoisivat ja ja harppaisivat tietyt säännöt, joita tänä päivänä on eurooppalaisilla finanssi, eurooppalaisissa finanssikeskuksissa, esimerkiksi Saudi mm, tai Venäjä, venäläiset sijoittajat tai muut. Voitaisiinko ajatella, että siirtymäkauden aikana Iso-Britanniassa todellakin Citystä tehtäisiin tällainen finanssikeskus, joka vastaisi, vaikuttaisi paljon enemmän veroparatiisilta kuin mitä se jo tänä päivänä on. The Google, Helmut Scholz. No, Anne-Marie Mineur. Ja voorzitter, dank u wel. Um, ik heb een vraag. Kiitokset puheenjohtaja. Minä esittäisin kysymyksen Baarsmalle. Hän tuntee hyvin Yhdistyneen kuningaskunnan ja Lankomaiden väliset eh, vaihtokysymykset tulleihin puutun sitten myöhemmin, mutta Jeremy Corbyn sanoi, että tuli liitto haluttaisiin, jossa UK olisi samanlainen asema kuin unionilla. Tämä sitten auttaisi ratkomaan riidat Alankomaiden kanssa mutta britti ammattiyhdistysliikkeet ovat tähän innostuneesti suhtautuneet, mutta mitä mieltä te olette Varsma? Mr. Dartmouth. Um, thank you very much. Kiitos, Mr. Dartmouth. Kiitos. Yksi perustilasto keskusteluun, sitä ei yleensä kuule, että UK oli viime vuonna 96 miljardia puntaa vajetta tavarakaupassa EUn kanssa. noin 300 miljardia <clears throat> valuuttaa, siis kolmas osa tuosta kokonaissummasta, kokonaisviennistä. Eli huolimatta tästä kylmäävistä ennustuksista, niin että jos kakokauppa loppuisi, niin se on niin paljon EUn intressi, että kauppa jatkuu, koska on tämä valtava ylijäämä että jatkukoon kauppa pitkään. No toinen asia me tässä arvostetussa valiokunnassa ja arvostettu puheenjohtaja on ja kollegat kes- puhuneet valtavan pitkään kauppasopimuksista, mutta helposti katoaa näkyvistä, että ei sopimusta tarvita kaupankäyntiin. Ja on tosiasia, että kolme suurinta viejää, jotka eivät ole jäsenvaltioita, EU27, nimittäin Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat, niillä ei ole kauppasopimusta EUn kanssa. Ja kun asemalla äh, on kovin vaikutusvaltaisia poliitikkoja, ja sanoo niin paljon ei, niin ei tulekaan koskaan. Ja sitten lopulta ajattelin, että mielenkiintoisin panoskeskusteluun ei pelkäänpä ollut tämä uudelleen lämmitetty ennuste Skotlannin tilanteesta ja niin edelleen. Se oli her- herralta, joka keskittyi alavitteeseen 17 vai 87. Aliarvioitte ehkä sitä, että jos haluaa ostaa vientiä, niin se voi ostaa mistä vaan. Jos haluaa skottilasta viskiä, niin ostaa sitten sitä mistä vaan, riippumatta siitä, että mitä oikeudellisessa mielessä sanotaan. Mutta ehkä se oli se, mistä kommenttini koskikin. Japan whisky is also quite nice. Japanilainenkin viski on aika mukava makuista. Herra Rivik. Jäi mycket Niin, kiitos ensinnäkin tästä intensiivisestä keskustelusta. Tietysti kysymys yhteistyöstä Iso-Britannian ja EUn välillä on keskiössä. Minua kiinnostaisi enemmänkin sisäpoliittinen tilanne Isossa Britanniassa, koska tietysti tämä sopimus, johon täällä pyritään, niin omassa maassa voi johtaa, tai johtaa suuriin eroihin. Otetaan Irlanti esimerkiksi. Tietysti siitä tulee uusi, se saa siitä uuden ongelman. Ne voi olla ihan täysin, että Irlannissa pidetään oma kansanäänestys. Koska enemmistö haluaa jäädä EU-ssa Skotlannissa on oikeus olennaisiin muutoksiin vastustaa perustuslakiin. Sielläkin oli enemmistö siihen, että jäädään EU-hun. Ja tietysti kun näen myös, että Gibraltarillakin on ollut ihan suuri enemmistö ja että miten se voi sitten viennistä hyötyä yhteisessä Euroopassa, niin mitä vaikutuksia sitten olisi, jos Irlanti vaatisi, että jää, jäisi eu tai sitten Skotlanti sitten vastustaisi tätä perustuslakimuutosta. Miten nähdään tässä mahdollisuudet hyvään yhteistyöhön, että näitä asioita voidaan säännellä? Koska tietysti meille tulee siihen kysymys, että miten EU tällaisen kovaan Brexitiin reagoisi koska jos Iso-Britanniassa ei ole sopua, niin sitäkin epätarnakaisempaa on Iso-Britannian sisällä tämä sopu, ja jos eri alueilla sitten Iso-Britanniassa mennään eri teitä, niin mitä vastauksia me sitten voimme antaa järkeviksi kauppasuhteeksi myös, mitä asia nähdään Britannian sisällä sitten Ingvar niin viimeisenä. Muchas gracias, presidente. Lamento haber llegado tarde. Kiitoksia puheenjohtajalle olen pahoillani, kun tuli vähän myöhässä. En mitenkään päässyt ajoissa paikalle. Haluaisin esittää kaksi konkreettista kysymystä. Ensimmäinen niistä koska sitä, kuinka täällä nyt on ajateltu näitä mahdollisia sijoittajien ja EUn ja UKn välisiä kiistoja siirtymäkauden aikana. Se on kausi, johon liittyy paljon epävarmuutta ja on aika ennakoitavaa, että riitoja puhkea. Sitten toinen kysymys koskee ilmaliikennettä ja turvallisuutta. Tietyt lentoyhtiöt tällä hetkellä ovat eh, yhdistyneen kuningaskunnan eh, yhtiöitä, jotka lentävät EUn alueella. Kuinka näiden yhtiöiden toimintaa ajatellaan siirtymäkauden aikana ilmatilassamme? Kiitoksia. Really lot of interesting questions. Monia mielenkiintoisia kysymyksiä. Mielenkiinnolla kuulen asiantuntijoiden vastaukset. Hekin saavat kaksi minuuttia kukin. Keskitytään pääkohtiin. Barbara. Barbara Brasma. Well, uh, we have not uh, uh, spoken to each other who is going to answer. Emme nyt ole neuvotelleet, että kuka vastaa mihinkin kysymykseen. Otan nyt muutaman kysymyksen ja jätän sitten tilaa muillekin. Mitä te ajattelette EUn asiantuntijoita, mikä olisi paras skenaario EUn 27 jäsenvaltiolle, siis ei UKlle, vaan jäljelle jääville. Siirtymäkausi mielestäni on hyvin tärkeä, mm, ei ainoastaan UKlle, vaan myös muille 27 valtiolle. Näin saadaan ostettua ikään kuin aikaa niin, että tiedämme, mitä lopputulos on. Nythän näemme, että eri osapuolilla on erilaisia kantoja, taktiikkoja ja strategioita. Uskon, että, että kun nostetaan aikaa, siitä tuo toki epävarmuutta yrityksille, mikä on todella merkittävä ongelma, mutta kuitenkin se on, on myös tärkeää, että, että lisää ajan myötä voidaan hieman helpottaa ja vakauttaa poliittista tilannetta UK, koska on hyvin vaikea neuvotella kumppanin kanssa, joka on niin epävarma omasta kannastaan. Loppupeleissä tästä on hyötyä myös EU. Todella toivon, että siirtymäkauden kautta UKsta saadaan vakaampi neuvottelukumppani, mutta loppujen lopuksi, kuten sanoin, EUn 27 valtiolle paras skenaario olisi mahdollisimman pehmeä Brexit. Loppujen lopuksi EUhan perustuu vapaaseen kauppaan. Uskon, että on joku EUn jätteen, niin meidän pitäisi se vielä silti muistaa. Sitten toinen kysymys koski sitä, kuinka on mahdollista, että EU kärsii niin paljon Brexitistä, vaikka 2 prosenttia 20, vuosina 2024. Kuinka tämä on mahdollista, koska kuitenkin Brexit tarjoaa EUlle niin paljon mahdollisuuksia? Lyhyt vastaus on se, että jos katsotaan esimerkiksi Alankomaiden tilannetta, keskimäärin EU tai ei ole niin paljon, EUlla ei ole niin paljonkaan riippuvuutta UK on mm, tunnista, mutta on useita valtioita, Alankomaat, Espanja tai muut maat, jotka ovat todella riippuvaisia tästä viennistä. Nämä tulevat kyllä kärsimään. Ah, Alankomaiden osalta olemme laskeneet, että ko- ko- kovan Brexitin skenaariossa seuraukset Alankomaiden ovat laajat, eivätkä johdu ainoastaan siitä, että vähemmän suoraa kauppaa UK kanssa, vaan myös tuonnin inflaatio nous, nous, nousu johtaa yksityisen kulutuksen heikkenemiseen. Tämä, tätä voidaan soveltaa muihinkin maihin. Me, ei tästä tule pysyvää vahinkoa, mutta ainakin siirtymäajan vahinkoa on 20 prosenttia vuoteen 2024 mennessä koko EUlle. Ja jotkut maat, kuten Alankomaat, niihin tämä isku osuu paljon kovemmin, lähes 4,5 prosenttia kovan Brexitin skenaariossa. Aikaisempi prosenttiluku oli siis 2,0 ilmeisesti. Niin, nyt laitan yhä papereitani tällä järjestykseen. Niin tuki tulliunionille on vahvistunut. Uskon, että tämä olisi kyllä järkevää Ottan huomioon, että EU on selkeästi suurin UK kauppakumppani. Uskon, että tällaisen järjestelyn kautta voitaisiin todella välttää kovan rajan Irlannin ja pohjois välillä. Kysymys ei kuitenkaan koske, onko tämä järkevää vai vaan pikemminkin onko olemassa poliittista tilaa UKssa sille, että tällainen ratkaisu olisi mahdollinen. Jätän nyt puheenvuoron muille kollegoille. Kiitos sitten suoraan Rova Hughes. Kiitokset näistä kysymyksistä. Niin, aika näyttää sitten, mitä tapahtuu ja mikä paras tilanne olisi. Nyt näyttäisi siltä, että me olemme kulkemassa vapakauppasopimuksen suuntaan, mutta emme tiedä, miten tässä käy, miten sitten Pohjois-Irlannin raja saadaan pidettyä auki. Eli tätä on vaikea tietää, miten tämä kysymys saadaan nyt kehystettyä minkä tyyppinen VTO-vaihtoehto sitten olisi, siis se olisi ainakin kovasti vahingollinen. Ja tämä pehmeä Brexit ei sinänsä ole järkevä alkuunkaan, jos ajatellaan nykyistä unionin tilaa UK kanssa. Ja sitten usea kysymys palveluista, kaupasta ja niin poispäin. Jos ajatellaan palveluja, niin tämä on erityisesti merkittävä asia. On arvioitu tämän, vai, tämän vaikutusta, jos lähdetään vapaan kauppasopimuksen linjaan tai VTO-linjaan. Kyse on 61 prosentista, jonka eli vahinko UK ja kannalta on suunnaton. Mutta kuten Maatsin sanoi, niin tässä on myös tietysti valtavia mahdollisuuksia myös unionin kannalta hyötyä tästä tilanteesta. On vaikea nyt nähdä vielä tätä mallia valmiina millä ta- tämän tyyppistä sisämarkkinoita hän ei ole aikaisemmin nähty. Tietysti on olemassa lukuisia tutkimuksia. Tämä yksi tutkimus osoittaa tuon 6 prosentin muutoksen unionin bruttokansan tuotteeseen. Ja vielä lopuksi sitten lyhyesti perustuslaillisista asioista yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uskon, että vaikka sitten Walesissa, Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa on omat rakenteensa ja ristiriitansa, niin meillä ei ole ollut poliittista huolenkohdennusta näihin alueisiin, e, kun kuitenkin täytyy muistaa, että nämä alueet äänestivät unionissa pysymisen puolesta. Eli tässä täytyisi nähdä nyt jonkunlaista jatkuvuutta myös. Muussa tapauksessa sitten ajaudutaan suunnattomiin vaikeuksiin myös tuomioistuinkäsittelyissä. Ja tässä on ajateltu, että tässä olisi kyse eräänlaisesta sisällissodasta, tosin rauhanomaisesta sellaisesta. Nämä ovat hyvin kriittisiä aikoja siis. Ja sitten Skotlannista ja Whiskistä. Minä olen opiskellut talousasioita ja sitten olemme ajatelleet, että hinnat voisivat kyllä nousta, on kyse sitten tullimaksuista tai muista vastaavista esteistä. Um, on, uh... Yhdellä hengityksellä yritän puhua kaiken. Alkuperäsäännöt, jos kotimaan kilpailijat valittaisivat siitä, että edelleen on suositumusasema UKlle ilman siirtymää – siitä huolimatta, että UK olisi enää jäsen, eikä teknisesti osa sopimusta. Aiheuttaako se ongelmia? En tiedä. Erittäin hyvä kysymys. Vastaukseni voisin antaa on enemmän, että on vähän pelkoa siitä, että se tulisi VTO-kiista, koska aika, jonka se veisi ratkaista kiista olisi todennäköisesti pidempi kuin siirtymäkauden pituus, että ei se ole kenenkään intressi oikeastaan sitä tehdä. autovalmistaja, joka valmistaa moottorin UKssa, lähettää sen Etelä-Afrikkaan. Se laitetaan tähän koriin takaisin sitten EU-27 ja UK lähetetään eu Etelä-Afrikka sopimuksen puitteissa. Siis se on mahdollista vain, koska kotimaisuusastetta voidaan pitää kumuloinnun tarkoituksessa sopimuksen mukaisena. Toinen esimerkki asiasta, jota tulee esille paljastaa, sitten paljastan lähteeni. Niin miksi tiedän, että näistä valittamisista, äh, valituksista mailta olen melko vakuuttunut, että useat maat yrittävät saada myönnytyksiä, koska olisi ajattelematon, jos ei niin tekisi. Jos sellainen kansallinen intressi yrittää saada myönnytyksiä UKlta, äh, käyttääkseen vipuvoimansa, niin pitäisi omasta näkökulmasta tehdä muiden osalta sitten, jotka tiedämättä ovat valittaneet tai ovat tehneet selväksi, että ovat, aikavat olla vaikeita tiedämme Koreasta, koska on kerrottu Telegraph, äh, Telegraphissa tästä ja tiedän myös valituksista, kun minulla on hallituksessa lähteitä, joita en paljasta, mutta sitten Etelä-Afrikka, toinen maa, josta tiedetään, on valittanut, The Times-lehdessä oli yksi lähettiläs kertoi äh, Times, Timesin journalistille, että suuremmat tullit yrittävät saada, ja myös UKlta. Miten he lähen, sitten asiaan nyt, kun UK on sopinut EUsta, EUn kanssa uudesta lähestymistavasta. Sehän tuli esiin vasta maanantaina. Nyt katsotaan sitten, miten se vaikuttaa tulevina kuukausina, viikkoina. Mutta kuten Nikolai mainitsi, niin on suuri kysymys siitä, että ilmoitus EUlta, ei, sitä ei lähetetä ennen kuin vasta aika myöhään, tai hyvinkin myöhään. Eli paljon epävarmuutta on ta kuut uuden seinällin osalta siirtymäkauden aikana UK sitä kaikki sen velvoitteet UK jäsen, eh, EU-jäsenenä, mitä kuuden kanssa, erityisesti se koskee lammasta, niin kauden aikana on UKta. Mutta mitä se jakautuu sitten myöhemmin, on kysymys. Kiina, Yhdysvallat myyvät tai ovat suuria viejä EU-hun siitä huolimatta, että kauppasopimusta on täysin totta tai siis ei ole täysin totta, koska on kauppaa helpottavia sopimuksia Kiinan kanssa. Sitten esimerkiksi keskinäisestä tunnustamisesta myöskin seitsemän muuta sopimusta helpottaa. Luomuruuasta yksi, myöskin keskinäinen tunnustaminen, jossa on kuusi sektoria kolmessa paikassa. Eli totta, ei tarvitse kauppasopimusta kaupankäyntiin, mutta ei ole totta, että ilman niitä ei täysin käytäisi kauppaa. Edelleen ostamme skottiviskiä, vaikka se onkin tulli. Totta, mutta on syynsä, miksi se liitetään. 150 kun sitä viedään Intiaan 150 tulli, luullaan, että se myy enemmän. Hinnat tuppaavat. Siis kun tulli menee alas, niin ei se aina siirry kuluttajahintoihin, mutta silloin kun tulli nousee, niin sitten kyllä ne tapahtuu. Nikola sitten. No to... Kiitos, kun minulla ei ole suhdetta Skotlantiin, niin siitä viskistä en sano mitään. Keskity vain muutamiin kysymyksiin. Muutamassa minuutissa skenaariot. Kaksi veneraasta kysymystä. Mikä mielestämme on todennäköisempi ja mikä on to- toivottavampi? Sanoisin kyllä, että todennäköinen polku on kumppanussopimus jossa on syvällinen vapaakauppaosuus ja muita yhteistyön muotoja sisäoikeusasiat, mutta kauppa rajoittautuisi vapaakauppasopimukseen ja sen kattavuuteen. Sitten Pohjois-Irlanti ja myöskin EU-intressi sanoisin, että jos on mahdollisuus saada tulioniin UKon kanssa, niin se olisi haluttavampi, toivottavampi sekä EUn että UKon osalta, mutta siitä tietysti täytyy UKossa sisäisesti keskustella, siis riippuu siitä. Alkuperäsäännöt ja se, että saattaa olla ongelma, että ei, ei, ei eikä UKkaan pystyisi täyttämään kotimaisuusastetta. Kysymys osoittaa, että sitten ovat yksittäisiä yritysten taloudellisia päätöksiä, että ovatko nämä lisäkustannukset byrokratiasta ja mahdollisuudet tullit, ovatko ne riittävästi perustelemaan arvoketjun siirtämisen tai eh, siirretäänkö kustannukset ehkä kuluttajille ja sitten yritetään säästää muualla. Äskettäin oli selvitys eh, EU-yrityksiltä, nyt ei ole ihan tarkkoja lukuja mukana, niin, mutta noin 15-20 prosenttia ovat jo tekemässä arvoketjumuutoksia. Ja odottaisin, että yksittäiset päätökset ratkaisevat, että ei ole mikään yksi suuri liike UKsta arvoketjuista pois, vaan askel askelalta EU-yritysten osalta. Kolmas kysymys. Epävarmuuden kausi. Käytetäänkö sitä UKta vastaan? tai yritetään äh, luoda painetta neuvotteluissa. Molemmat osapuolilta on nähty, että neuvotteluja vievät mieluummin poliittiset kuin talousintressit. Ja mikä tämä rakenne on, että saadaanko sopimus siirtymästä sitten lopussa vain erosopimuksen kanssa tarkoittaa, että äh, joka tapauksessa epävarmuus on suurta, kunnes saadaan allekirjoitukset, mutta myös ratifiointi äh, eroamissopimuksesta ja epävarmuus tulee molemmilta puolelta. Se tulee EU-puolelta niin, että yhdistetään kaksi asiaa, mutta myöskin UK-puolelta, jossa on poliittista epävarmuutta erosopimuksesta, ratifioidaanko se ja hyväksytäänkö täysin UKossa parlamentissa. Neljäs ja viimeinen kysymys ilmaliikenteestä, mielenkiintoinen pointti, koska se liittyy sopimuksiin EU-ssa, jotka eivät koske pelkästään kauppaa välttämättä. Ja sikäli kuin minä voin sanoa, niin siirtymäkauden aikana ilmaliikenteen osalta EU-ssa ja sisämarkkinoilla niin ei ole vaikutuksia, koska UK on täysin EUn sisämarkkinoilla mukaan lukien. Ja e sen järjestelmä, siis ilmaliikenneviraston viraston mutta mikä muuttuu on suuri UK ja kolmansien maiden välillä ja lehdistöstä tiedämmekin jo, että Yhdysvallat on ottanut asian esille ja uhannut antaa UK on huonomman pääsyn markkinoille kuin EU-yhtiöillä on. EU-28-sopimuksen perusteella Yhdysvaltojen kanssa. Tämäkin on asia, jonka kolmannet maat voivat ottaa esille, joka saattaa olla UKlle vaikea sitten, että se saa nykyisen pääsyn pidettyä markkinoille. Yeah, thanks a lot. Kiitos paljon. Tästä saimme äh, kuvaa vaikutuksista. Haasteita tuli esille siirtymäkauden aikana. Ja nyt tietysti on kyse siitä, että minkälainen suhde on siirtymäkauden jälkeen. Se, että kauppasopimus plus, plus, plus, plus, plus, plus vai miten tämä suhde muotoillaan? Erityisesti tulijärjestelmä mielessä pitäen. Sitten meillä on toinen kokeneita sidosryhmien edustajia on meillä seuraavaksi, jotka puhuvat tästä asiasta. Ensin herra Inama UNCTADissa, UNCTADista, vanhempi asiantuntija, olkaa hyvä. Um, thank you very much, Mr. Kiitokset puheenjohtaja siitä, että sain tulla kertomaan kokemuksista kauppaneuvotteluista ja erityisesti nyt kiinnitän huomiota Brexitiin. Siitähän minulta pyydettiin alustavia ajatuksia tulevista kauppasopimuksista, suhteista. Nyt ensiksi siirtymäajasta mielestäni epäilemättä yhdistynyt kuningaskunta jättää tulliunionin. Tämä tarkoittaisi sitä, että sitten saa kolmansiin vaihin oman neuvottelumahdollisuuden ja, ja toimintakyvyn, päätöskyvyn. Toisaalta käsittelen nyt sitten unionia toisaalta ja sitten toisaalta yhdistynyttä kuningaskuntaa ja kolmansia valtioita tuon siirtymäkauden jälkeen. Eritoten kiinnitän huomiota näihin yksinkertaisimpiin kysymyksiin, vaikka ne sitten ehkä ovat monimutkaisia, esimerkiksi alkuperäsäännöt ja sitten tullien poistaminen, tullitariffien poistaminen. Edeltävät puhujat ovatkin jo vahvistaneet jo sen, mitä, minkälainen tämä vapaakauppa-alue sitten olisi malliltaan. Olisiko se sitten sen tyyppinen kuin edeltävät FTA-valtiot, kuten Liechtenstein, Sveitsi ja Norja ja niin poispäin? Entä sitten sellainen kuin Kanadan vapakauppasopimus? Kaikki nämä ovat mahdollisia malleja joiden avulla voitaisiin sitten säädellä tuota unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välistä vapaakauppasopimusta. Minkälainen sisältö puolestaan sitten tällaisella sopimuksella olisi? jonka yhdistynyt kuningaskunta tekisi kolmansien valtioiden kanssa. Toistaisiko yhdistynyt kuningaskunta tätä vapakauppasopimussisältöä samantyyppisesti kuin unionin kanssa, näiden kauppasopimustensa, kauppakumppaneidensa kanssa vai lähteekö se toisen tyyppiselle linjalle? Erilaisen sisällön valitsee siis näihin sopimuksiinsa. No niin, pääperiaatteeltaan me tiedämme, mitä unioni on sitten tehnyt ehdotuksissaan yhdistyneelle kuningaskunnalle – eli alkuperäsäännöissä eritoten. Eli ne suojaavat kalastus- ja maatalousalaa, toimitaan sitten sähköasioissa ja koneissa vähän vapaampia, varsinkin tuolla autoteollisuusasialla. Se tietysti on unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välisen kaupan ytimessä ja sitä käydään kovasti. Täytyy miettiä sitten tuota alkuperäsääntöjen kasautumista ja sitten täytyy miettiä tämän niin etuja, varsinkin eettisiä sääntöjä ja diagonaalisia sääntöjä. Eli kun yhdistynyt kuningaskunta tekee kauppasopimuksen kolmannen valtion kanssa sen jälkeen, että se on tehnyt myös unionin sopimuksen, niin tekeekö se sellaisia vapakauppasääntöjä, joissa on samat alkuperäsäännöt kuin unionin kanssa, jossa tätä kumulointia käytetään. Nykypolitiikka jo on ainakin tällainen tuolla kauppapääosastossa. Sitten toiseksi täytyy kiinnittää kovasti huomiota tuohon kaupan joustavoimiseen. Hetkinen, tässä on esitetty nyt tuo kunnianhimoisin mahdollisuus, eli siis unionin kanssa tehdään sopimus, mutta sitten vaikkapa myös Yhdysvaltain kanssa vapakauppasopimus samanaikaisesti. Toivitaanko tässä mutatis mutandis samoin osin vai ei? jos yhdistynyt kuningaskunta neuvottelee alkuperäsääntöjä Yhdysvaltain kanssa joustavammiksi ja liberaalimmiksi, niin sitten ajaudutaan tietenkin siihen, että kauppa saattaa kärsiä unionin kanssa, kun tuolta Yhdysvalloista tuodaan kolmen prosentin tullilla tuotteita, mutta jos se sitten joku osa tietysti on auton osana, ja se päätyy sitten yhdistyneeseen kuningaskuntaan, josta sitten unioniin se saattaa saada vapaan, mahdollisuuden, vapaan tullin. Eli tässä alkuperäsäännöt joutuvat hämärään valoon. Eli meidän täytyy pystyä luomaan sellainen järjestelmä, jossa me sitten pakotamme juuri siihen suuntaan, ettei tällaiseen kaupavääristymään ajauduta. Ja toiseksi tuo alkuperäis, alkuperäisyysääntöjen kasautuminen, joka mahdollisesti voi ratkoa useita ongelmia. Jos vaikkapa unioni neuvottelee samoista asioista Yhdysvaltain kanssa, käytettäisiin samoja alkuperäsääntöjä kuin yhdistynyt kuningaskunta käyttää omassa USA-sopimuksessaan. Minä tietysti korostan sitä, että meidän täytyy pyrkiä löytämään tähän näihin ehtoihin selvä sääntö, jotta sitten saadaan tällainen selkeä vastaavan tyyppinen alkuperäsääntö, joka, jonka UK on tehnyt Yhdysvaltain kanssa, jonka unioni on myös tehnyt Yhdysvaltain kanssa. Tämä siis alustavasti tästä tapausten monimutkaisuudesta, eli millä tavalla nuo alkuperäsäännöt saadaan sitten muotoiltua. Ja tuota kumulointia siis käytetään, diagonaalista kasautumista, mikäli unionilla ja yhdistyneellä kuningaskunnalla on samantyyppinen agenda käytössä. Ne voivat käyttää siis samanlaisia alkuperäsääntöjä tai sitten jos tällaiset säännöt ovat toisistaan poikkeavat, niin sitten käyttääkö niissä jotain tiettyä osaa vaikkapa autoteollisuudessa tai ja, että tämä koskee vain tätä tiettä sektoria ja sitten muut arkaluontoisemmat sektorit jätetään ulkopuolelle, vaikkapa kalastus tai tekstiiliala jos sitten unioni ja yhdistynyt kuningaskunta eivät välttämättä jaa samoja intressejä. Tai sitten voidaan miettiä sitä, että me ottaisimme tällaisen kumulointimahdollisuuden, vaikka säännöt olisivatkin erilaisia. Tätä ei ole käytännössä sovellettu missään tapauksessa vielä. Mutta tätä on ajateltu tuolla Aasian ja Tyynen valtameren kilpailutilanteissa käytettäväksi. No nyt täytyy sitten myös sitten miettiä, minkälaiset kauppasuhteet sitten olisivat kehittymässä olevien valtioiden kanssa, joissa on tuo, tuo suotuisuusjärjestelmä Yksi UK edustaja tuli kysymään, mitkä ovat parhaat säännöt kehityksen kannalta, ja minä sanoin, että yksi paras sääntö on Kanadan ja unionin alkuperäsäännöt. No, he sanoivat, että me aiomme sitten parantaa tilannetta edelleenkin. No he voivat toki näin tehdä, mutta toisaalta samat säännöt ovat pelissä. Eli jos on erilaiset säännöt unionin ja UK välillä alkuperäsäännöissä suhteessa kehittymättömiin valtioihin, tässä täytyy sitten miettiä, miten, minkälaiset vaikutukset tällä on. Sitten äh, kannattaako ottaa liberaalimmat alkuperäsäännöt ilman kumulointia ennen päätöksentekoa. Näin ollen. Lopuksi olen sitten esittänyt kysymyksiä. kauppaneuvotteluissa tässäkin on esitetty kysymyksiä jo, ja kysymyksiin voidaan vastata osittain vasta myöhemmin tutkimuksia on tehty paljon Brexitin taloudellisesta vaikutuksesta, mutta ei ole nähty niinkään paljon ratkaisuja näistä tutkimuksissa, millä tavalla sitten kauppaneuvotteluja pitäisi käydä, miten tuo kumulointiongelma ratkotaan, miten alkuperäsäännöt ratkotaan niin, että ne sitten palvelevat lisää tätä arvoketjua pirstaloimatta sitä eikä sitten aiheuta liike-elämälle suuria vääristymiä. Tässä voitaisiin ajatella tuosta input-output-järjestelmää. Arvan tätä Yhdysvaltain ja unionin välillä. Tämän tyyppisiä metodologioita voisimme käyttää ja saada tällaisen täsmällisen tarkkuuden siitä, minkälaiset parhaat säännöt alkuperäsäännöiksi voitaisiin uudessa vapakauppasopimusjärjestelyssä sitten hyväksyä sekä unionin että UK kannalta. Uskon, että mitä varhaisimmassa vaiheessa tämän tyyppisiä tutkimuksia ryhdytään tekemään, niin sitä paremmassa vaiheessa ollaan varsinaisessa päätöksenteossa. Ja voidaan sitten välttää erilaisia stereotypioita varsinkin nyt nykyisessä kansainvälisen kaupan tilanteessa? Ähm, Kiitos. Se vaihtoehto, että olisi vapakauppa alue myös Yhdysvaltain kanssa, olisi vähän skeptinen. Suurin osan elämääni olen viettänyt TTIP-neuvotteluissa, joten pitäisi keskittyä muihin ratkaisuihin. Sitten herra Robertson, erityisedustaja BMW-konsernista yhdistyneestä kuningaskunnasta. Olkaa hyvä. Se tuli ainakin esiin. The kind invitation, Mr. Chairman. Kiitoksia kutsusta, hyvä puheenjohtaja. Meillä oli aika laaja alaviite tuolla UK. Kun... Tai siis meillä on par- paljon vaikutusta UK. Meillä on todella paljon tuotantoa UK ja vientiä kaikkeen maailmaan. BM, eh, UK tuota on kahden kahden merkkimme kotiikin eh, Mini ja Rolls Royce. Meillä on yli 8000 työntekijää, yli 50 000 työntekijää kaiken kaikkiaan maassa. Suurin osa kuitenkin liittyy siihen, että olemme täysin integroi, meillä on täysin integroitu valmistusjärjestelmä. Nämä koneet liikkuvat paikasta toiseen ja osia tulee eri paikoista ja niitä kootaan mini tehtailla Oxfordissa tai Hollannissa tai muissa tehtaissa kaikkialla maailmassa. Joka tapauksessa kyseessä on hyvin integroitu ketju, jota on kehitetty vuosien ajan verrattuna muihin autovalmistajien tässä poikkeuksessa 1,6 miljoonaa autoa vuosittain tuotetaan ja suuri osa valmistuspohjasta koskee juuri vientiä Eurooppaan ja vähemmässä määrin muualle maailmaan. Joten otan huomioon, että merkittävällä tavalla osallistumme UK talouteen – ja myös sen tuon taseeseen. Meillä on laajat virtaukset bisnespuolella. On muistettava, että joka päivä noin 260 rekkaa tulee sisään ja menee ulos. Tässä on aivan saumaton logistinen virtaus, just-in-time-metodologian mukainen tuotanto meillä on menossa, eli emme pidä mitään suuria varastoja ja, osa, ja varaosaa varastoja tai autovarastojakaan missään vaiheessa, vaan tuotanto tehdään sitä mukaan, kun sitä kysyntä löytyy. Meillä on myös tietenkin myös autojen tuontia. UK no mine, minejä viedään suurissa määrin, niin kuin näette, kolme, kolmesta miljoonasta viimeisten viiden vuoden aikana noin kaksi miljoonaa on viety ulos joka päivä kaksi junaa lähtee UKsta täynnä autoja ja lähtee sieltä todella Euroopan rannikoille ja muualle maailmaan. Ja paljon komponentteja myöskin. Kaiken kaikkiaan kyseessä on täysin integroidut lopputuotteet ja täysin integroitu tuotantoketju, olemme todella edustuksellisia UK autonvalmistusteollisuudessa. Mennäänpä. Tässä oli hieno kuva muuten, mutta mennään vielä yksi eteenpäin. Laitin tämän kuvan, kuvan tässä viimeisinä tunteina olemme kuulleet eh, tästä asiasta paljon EU-jäsenvaltiosta ja VTOsta. Tässä on tällaisia tuskan eri sävyjä. Siirrytään hyvinkin vihreästä linjasta tuolta EUn jäsenvaltioiden kohdalla tuonne punertavaan, koko ajan enemmän punertavaan skaalaan. Tässä voidaan pohtia, mikä on paras ehdotus. On puhetta vapaakauppasopimuksista, sisämarkkinoista, tuuliunionista, bisneksen edustajana. Minulla on ihan sama, miksi tätä kutsutaan. Meillä on omat vaatimuksemme niin, että tuotanto ja myynnit rullaavat saumattomasti ja selkeästikin ne asiat, jo, jotka ovat täällä yläreunassa, ovat juuri niitä tekijöitä, jotka helpottavat menestyksellistä liiketoimintaa. Monet puhujat ovat täällä sanoneet, että miksi Euroopan unionia liikuttaisi nämä asiat. No kuten sanoin, meillä on paljon komponentteja, jotka ylittävät rajoja, myös lopputuotteet ylittävät rajoja. Meillä on tehtaita EU-ssa ja UKssa komponenttien toki, jos komponentteille tulee vaikeampi tulla sisään EU-kohan, niin niillä on vaikeampi myös lähteä Eurooppaan. Ja näin ollen molempiin suuntiin äh, tulee kitkaa lisää kanalin eri puolille ja mitä alemmassa niissä mennään, sitä pahemmiksi tilanne menee. Olen syvästi huolissani siitä, että nyt on sellainen vaikutelma, että vapaakauppaan sopimus olisi vastaus moniin ongelmiin. Oikeastaan se ei ole juurikaan parempi kuin VTO-tilanne, koska siellä on tullitarkastukset, siellä on hallintoa, siellä on edelleen paljon viivästyksiä rajoilla ja kysymyksiä, jotka liittyvät tähän kotimaisuusasteeseen ja sääntelyyn. Näin ollen mitä enemmän näitä yksityiskohtia ymmärretään ja hyvät naiset ja herrat, niin todella yksityiskohdat ovat kaikkein tärkeimpiä. Paholainen on yksityiskohdissa, niin kuin eh, englanniksi sanotaan, että täällä on kyllä asiantuntijoita paikalla paljon, minä olen vain liikemies, mutta meidän on todella oltava hyvin, hyvin varovaisia poliittisessa mielessä, mitä eh, me sanomme, että onko sitä hyviä eh, tuloksia vai ei, koska seuraukset voivat olla aivan toisenlaisia ja ne liittyvät juuri niihin yksityiskohtiin, mistä olette täällä viimeisen tunnin aikana kuulleet. Riskeistä. Ne ovat kyllä äärimmäisen selkeitä. Siitä on jo paljon puhuttu, tulleja, kotimaisuutta ja lykkäyksiä ja viivästyksiä. Sääntelystä en ole vielä paljon puhunut. Olen me tarvitsemme yhteiset, yhteisen sääntelykehyksen autovalmist, vahvistamiselle. Pääministeri puhui myös saman tyyden viljelijöistä ja ilmailusta. Kyllä autoteollisuus on globaali teollisuus. Me tarvitsemme yhden selkeän standardipuitteiston tai ainakin, ainakin yhden eurooppalaisen, yhden amerikkalaisen, yhden asialaisen jos nyt tulee vielä yksi uusi setti, niin siinä ei ole mitään järkeä. Siihen tulee tyyppihyväksyntäongelmia ja näitä tyyppi-90-ongelmia. todella nämä sääntelylliset vasta- vastaavuuskysymykset ovat hyvin tärkeitä autoteollisuudessa. Yhteenvetona vaatimuksesta vielä. Kuten sanoin, meillä on määritelmiä ja tässä salissa, tässä salissa on kyllä asiantuntijoita, jotka voivat kertoa, mitä eroa on tulliliiton ja sisämarkkinoiden kanssa. En kaikki kaikkea näitä äh, hyviä huoneenpuolia tässä nyt luettelen, mutta äh, autoteollisuuden teollisuus, tavoitteet ja minun tavoitteeni on tämä sääntelyinen vastaavuus ja tuo, tuulittomuus, äh, saumattomat rajat ilman viivästyksiä, jos VTO on kanssa meillä on 260 rekkaa ja, ja tuhat tuhat rekkaa yhtä teollisuuden alaa, 10 000 muuta teollisuuden alaa varten. Kyllä nämä lykkäykset tuovat valtavasti kustannuksia ja vaikeuksia kanalin molemmin puolelle. Sitten nämä, nämä kotimaisuusasteen kysymykset ovat aika vaikeita ja kollega tässä oikealla puhui tuosta alkuperäisääntö kumulointumisesta erityisesti kolmansien osapuolten maille tämä on merkittävä asia. Ja tämän lisäksi kykyjen ja työvoiman löytäminen on tärkeää. Nämä ovat kaikki suuria haasteita. Ja että ne sujuvat hyvin, tarvitaan paljon luottamusta molemmilta osapuolelta niin, että nämä vaatimukset hyväksytään ja löydetään poliittisesti ja taloudellisesti hyväksyttävät ratkaisut on, kyllä tällaisia ratkaisuja on, mutta yksityiskohdat on saatava kohdalleen. Niin kuin joku täällä jo sanoi, olemme oikein tyytyväisiä siitä, että nyt on kahden vuoden tai 21 kuukauden täytäntöpanojakso, mutta lopun aikaa, kun ajatellaan millainen lopullinen sopimus tulee olemaan, niin sen pitäisi olla kyllä hyvin selkeä. Kyllä meille tulee tästä vielä lisää kaksi vuotta. Muussa tapauksessa tulee vielä kaksi vuotta epä, epäselvyyttä, eikä se ole kenenkään etu. Kiitos tietysti kaikki parlamentin jäsenet tekevät kaikkensa, jotta saadaan nopea ratkaisu. Kanada otettiin seitsemän vuotta. Ehkä toivottavasti on vähän opittu, että miten saadaan nopeammin. Yritetään, sanoi puheenjohtaja. Sitten herra Chambersin puheenjohtaja, herra Laitl, saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset herrat. Aika vaikuttavaa oli tämä BMW-esimerkki. Se on maailmanlaajuinen ja samaan aikaan Euroopassa suuri autoteollisuuden toimija myös kotimaassani, omalla alueellani tuotettiin miljoona, valmistettiin miljoona moottoria tälle tehtaalle, ei pelkästään, mutta myöskin. Ja sen vuoksi näemme, miten me, meihin kohdistuu kaikkia vaikutuksia. Rova tässä keskustelussa kysyi, että mikä on loogisin, todennäköisin ja mikä on toivotuin skenaario. Tai toivottavin. Yritän vastata. Loogisin olisi jäädä todennäköisin on exit. Emme tiedä, mihin suuntaan asiat kulkevat. Ja toivottavin on minimoida kustannukset ja olla ystäviä, myöskin kauppakumppaneina. Tämän sanon eh, vannoutuneena eurooppalaisena. Tämä on myöskin tunteellinen kysymys, kun perheen ja se jättää perheen. Mutta toisaalta täytyy ottaa huomioon, että UK on koko ajan kiinnostunut vain taloudellinen yhteistyö, ei milloinkaan syventäminen – tai poliittinen, sosiaalinen, ympäristöllinen kehitys tässä EU:ssa. Sen vuoksi, että jos analyysi on tämä, niin pitäisikö toimia sen mukaisesti? Olen ollut Lontoossa Olin myös Brexitin vastaisessa mielenosoituksessa Westminsterin edessä. Heilutin siellä Euroopan lippua. Se oli sydämen asia minulle, mutta ei se mitään muuta. Me olemme kyllä ihan realistisia. Keskustelin kauppaministerin kanssa ja teollisuusministerin kanssa. He eivät oikeasti tiedä, miten asia hallitaan koska hallituksessa on jakauduttu eri leireihin. Ja oppositilla on toinen mielipide. Ja näkökulma. Sanovat, että haluavat osallistua sisämarkkinoille, mutta toisaalta menevät pois. Eivät halua tulleja, mutta jättävät tulli unioniin. Eikä se toimi. Ei se yksinkertaisesti toimi, se voi toimia. Luvut täytyy ottaa huomioon. 50 prosenttia UK-viennistä menee EU. 5 prosenttia EUn kokonaisviennistä menee UK. Se osoittaa eron. Mutta kyse ei ole siitä, että kumman haitta on suurempi vaan kysymys on se, että miten haitat voidaan välttää tai rajoittaa. Välttää tullit. Pyrkiä toimiin, jolla tullin ulkopuoliset esteet minimoidaan. Pääasiassa EUn PK-yritysten ei ole tarvinnut koskaan käsitellä toimia EUn ulkopuolisilla markkinoilla. He eivät ole oppineet tulliselvitystä täyttämään. Eli sen vuoksi niitä täytyy auttaa. Herra Robertson kertoi ongelmista suurille yrityksille. Ja minä sanon, että on monia tuntemattomia pieniä yhtiöitä ja niiden ongelmia. Ja sen vuoksi tarvitsemme mahdollisimman tiiviitä taloussuhteita. Ja täytyy tietää, että tähän liittyy kustannuksia. Ja tiedättehän, ja asiantuntijat, muut asiantuntijat niistä mainitsivatkin, ei tarvitse toistaa sitä, mutta vain 100 miljoonaa tulliselvitystä tulee vuosittain. Ei siis kumuloituneena, vaan vuosittain 100 miljoonaa tulliselvitystä ja alkuperätodistusta. lukuina 50 miljardia erään selvityksen mukaan. Tarvitaan vähintään 10 000 tulliviranomaisen työntekijää. ehkäpä tätä voidaan miettiä tätä lukua. Kaikki osapuolet mainitsivat epävarmuuden. Varmuuden tila on hyvä, mutta mitä sitten, jos sanotaan, että on siirtymäkausi, että se olisi ok, mutta mitä siitä seuraa? Se on epävarmuus EU-ssa ja sen ulkopuolella kauppakumppaneiden keskuudessa. Se otettiin esille tänään. Kauppakumppanimme ovat meihin vapakauppasopimusten kautta. Mitä tapahtuu? Kukaan ei tiedä. Ei kukaan voi antaa vastausta. Poliitikot populistisina sanovat, että se heidän huolensa ole. Se on meidän huolemme. Meidän täytyy se hoitaa. Meidän. EUn yhteisen liike-elämän. Sen vuoksi on harmi, mutta asia täytyy hoitaa ja toivon, että EU pystyy auttamaan, erityisesti pk-yrityksiä Euroopassa, jotta voidaan sopeutua muuttuneisiin reunaehtoihin. Sanon tämän myös kaikille läsnä oleville UK-ystävillemme. Toivomme, että suhteemme ovat hyvät liiketoiminnassa myös tulevaisuudessa ja myöskin Euroopan näkökulmasta olemme siihen sitoutuneita. Kiitos. Thanks a lot uh, on SMI. E. Kiitos. PK-yritysten osalta meillä on herra PK-yritys täällä, tuolla istuu herra Rybik. Hän yrittää aina vaikuttaa prosesseihin PK-yritysten intressimielessä. Muitakin intressejä täytyy kuulla työntekijöiden intressi mukaan lukien. Toivotan tervetulleeksi herra Triangelin, joka pääsihteeri Industriolista. Olkaa hyvä. Uh, Kiitokset. Kiitos meidät, meidät siitä, että olette meidätkin kutsuneet tähän kuulemistilaisuuteen. Niin, minullakin on tähän kuvia. Ensiksi keitä sitten olemme. Me olemme Euroopan liitto, joka esittää kautta teollisuuden ja jalostuksen työntekijöitä, 7 miljoonaa työntekijää kemian teollisuudessa, autoteollisuudessa, muussa, monessa muussa, monella muulta e, teollisuuden alalta jäseniämme tulee. Ja muut edeltävätkin puhujat ovat jo sanoneet, miten merkittävää on ymmärtää nykypäivän eurooppalaisen teollisuuden tilanne ja meidän täytyy ymmärtää sen selkeät linkit eh, sekä teollisuuden että jalostuksen 20, EU 27 valtion ja yhdistyneen kuningaskunnan väliset yhteydet. Ja BMWn esittämä esimerkki on kyllä täyttä totta. Ei pelkästään autoteollisuudessa, vaan muissakin voi mainita monta muuta sektoria toki. Myös yksi esimerkki tästä. Me Euroopassa teemme myös helikoptereita ja helikopterin ohjauslaatikko itse asiassa käy sitten 7-8 kertaa eri paikassa ennen kuin se päätyy itse helikopteriin ja kemian teollisuudessa myös on kanaalin yli monta, monenkin suuntaan jo liikuttu ennen kuin päästään tuotteen lopputulemaan, joten tämä on teollisuuden varsinainen todellisuus. Ja meidän täytyy nyt sitten keksiä joku sivureitti tähän. Meidän täytyy päästä tästä ideologisesta keskustelusta varsinaiseen nykytilanteeseen ja miettiä, mitä käy, miten käy, jos me otamme sitten hallinnollisia esteitä tai tulleja tähän teollisuuden ja jalostuksen harmiksi. Eli eh, meidän teollisuutemme näkökulmasta täytyy pitää kiinni eh, kokonaisesta toimitusketjusta ja myös muistaa sisämarkkinoiden mm, kaupankäynnin arvo ja jatkaa tätä samaa rataa ja vaatia samantyyppistä säännöstelyä näiden markkinoiden välille sekä nyt että tulevaisuudessa on kyse sitten alkuperäsäännöistä ja menet tai sitten hallinnollisista menettelyistä, joiden pitäisi olla selkeitä. Ja myös meidän täytyy muistaa myös tuo vapaa liikkuvuus. On tarpeen muistaa, että yhdistyneen kuningaskunnan talous ja myös Euroopan talous perustuu asiantuntijuuteen ja osaamiseen ja työntekijät osaamisineen liikkuvat kautta Euroopan. Jos yhdistynyt kuningaskunta ei enää saa esimerkiksi päteviä työntekijöitä ja insinöörejä, joita ei ole esimerkiksi kotimarkkinoilla yhdistyneessä kuningaskunnassa tarjolla, eikä siis saada näitä työntekijöitä muualta Euroopasta, niin siitä tietysti vaikuttaa joko päätä yhdistyneen kuningaskunnan teollisuuteen ja sama koskee tietysti meitäkin, jos me emme saada tutkijoita, saa tutkijoita ja päteviä työntekijöitä yhdistyneestä kuningaskunnasta omalle mm, tontillemme. Eli tämä todellakin nyt on ihan käytännön reaalikysymys ja me olemme nyt sitten ajamassa kaikki 28 jäsenvaltiota kilpailukyvyttömämmiksi. Emme me tässä maailmassa yksin liikuskele. Me kilpailemme kaikkia muita vastaan, Kiinaa vastaan, sen kumppaneita vastaan, Venäjää, Brasiliaa, Yhdistry- Yhdist- Yhdysvaltoja ja niin poispäin. Eli tämä käy vaikeammaksi ei pelkästään eurooppalaisille, vaan koko unionille, jos me tässä nyt yksi kaksi otamme tullitariffit käyttöön. Silloin meidän tuotannostamme tulee taas kalliimpaa ja se taas menettää kilpailukykyään. Näin siis ammattiliittoina tämä tuskin teitä hämmästyttää. Se kävi äskeisestäkin puheenvuorosta ilmi, eli tuo sosiaaliasiain puoli on meidän kannatamme olennaisinta, koska tulevat suhteet saattavat ajaa meidät siihen, että tästä syntyy myös sosiaalista kilpailua ja näin sitten sosiaaliset asiat jäävät huonoon jamaan, myös työllisyyskysymykset. Ja siksi meidän mielestämme täytyy pitää kiinni tulevissa neuvotteluissamme yhdistyneen kuningaskunnan kanssa korkeat sosiaaliset vaatimukset ja myös yhteiset pelisäännöt. Tämä on aivan selvää ja me täällä 27 unionissa ja myös unionin ammattiliitoissa otamme tämän vakavasti tämän unionin sosiaaliagendan ja sosiaaliasiakirjan pohjana myös tuleville suhteillemme myös sosiaalikysymyksissä unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä ja palaan tähän myös myöhemmin. Ja toiseksi, kuten jo sanoin, niin lyhyesti tästä vielä, e, eli tässä nyt sitten päädytään hallinnollisiin esteisiin taas ja me kärsimme siitä kaikki, jos tätä emme saa ratkottua. Muutama, tässä viime, tällä viikolla maanantaina me teimme tällaisen arvion Euroopan ja yhdistynyttä kuningaskuntaakin se koski, ja siinä esitettiin eri haasteita kemian teollisuuden näkökulmassa äh, Brexit-neuvotteluissa, ja yksi todellakin oli tämän sosiaaliasiain lisäksi se huomattava helpon, yksinkertaisen hallinnon toive, ja mielestäni VTO-edustaja juuri selkeästi sen esimerkillään osoitti. Ja vielä täytyy muistaa nuo innovointi, uudet keksinnöt, tutkimus ja kehitys johon tämä vaikuttaa. Eurooppa on useaan otteeseen ollut viimeisten kuukausien ja vuosien aikana tässä suhteessa johtoasemassa ja yhdistynyt kuningaskuntakin toki on tässä ollut mukana. Ja nyt meidän täytyy ymmärtää, että akateemisesti tämä, mitä tämä tarkoittaa tutkimuskeskusasioissa, kun ajatellaan tutkijoiden välistä yhteistyötä, jotka pyrkivät toimimaan innovoivasti täällä Euroopassa, He toimineet se, se tiiviin suhtein yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ja taas toisinpäin. Ja näin meidän täytyy sitten muistaa, millä tavalla me pystymme pitämään näistä yhteyksistä kiinni myös tulevaisuudessa ja millä tavalla rahoittaa tätä, näitä ohjelmia Euroopan unionissa tutkimuspuolella, voidaksemme pysyä sitten innovatiivisina myös, myös myöhemmin. Teresa May on jo sanonut, että hänellä on viisi erilaista testiä ikään kuin käytössä, eli täytyy turvata työpaikat ja sosiaalioikeudet. Mutta mitä ihmettä tämä sitten tarkoittaa ja miten siihen sitten päästään? Meidän mielestämme tämä on ihan selvää, jos ajattelemme tariffeja ja muita esteitä vapaalle liikkuvuudelle. Sillä pyritään sitten suojaamaan työpaikkoja, mutta ongelma liittyy tähän pääministerin kunnianhimoiseen lauseeseen, kun hän esittää siihen sitten erilaisia ö, esteitä. Ja tässä myös BMW-esimerkki sen osoitti. Kaikki nämä tiukat linjat itse asiassa johtavat hyvin perustavanlaatuiseen keskusteluun vapakauppasopimuksesta. Ja tehän varmasti jo tunnettekin tämän Barbierin lausekkeen portaikosta kohti Brexittiä ja kaikki nämä tiukat linjat sitten aiheuttavat sen, että meidän on mahdoton saada aikaan sellaista sopimusta kuin Norjan kanssa. Ei myöskään, ei voida tehdä sellaista sopimusta kuin Sveitsin kanssa. On mahdotonta myös äh, saada sopimus aikaan sellainen kuin Ukrainan kanssa. Edes sellaistakaan ei voida saada aikaan kuin Turkin kanssa on tehty. Meidän täytyy mennä johonkin Korea-skenaarioon valtioon tai jopa Kanada ähm, mahdollisuuteen, eikä se riitä meille ollenkaan äh, eikä ammattiliitoille muutenkaan. Me välitämme sitten tietoa tästä, olemmeko me kaikki edes kärryillä täällä unionissa, mutta myös yhdistyneessä kuningaskunnassa siitä, mistä oikeastaan on kyse lopulta, mitä tämä tarkoittaa sitten kansalaisten äh, arkipäivässä. Näin Tämä on siis viimeinen kuvani. E, eli jos ajattelen tuota samantyyppistä kuin SETA-sopimus, tuo vapakaupasopimus, se ei riitä, tuo Kanada-tyyppinen sopimus yhdistynyt kuningaskunta tietysti on laillisesti ajateltuna kolmas valtio, mutta sillä on oma erityisasemansa, joka on käynyt näissä puheenvuoroissa jo ilmi. Sillä on selvät yhteiset yhteydet meihin taloudellisesti ja poliittisesti, eli ei se mikään ihan mikä tahansa kolmas valtio kuitenkaan ole. Ja siitä syystä meidän täytyy miettiä tuota vapaakauppasopimusta toisin kuin Kanadan kanssa tehty sopimus ja työvaatimukset esimerkiksi täytyy tehdä sillä tavalla kuin maailman työjärjestö vaatii, mutta se ei pelkästään riitä, me tarvitsemme muutakin. Eli me tarvitsemme hyvin kunnianhimoisen sosiaaliagendan näissä neuvotteluissa käyttöömme. Me emme saa ajautua sosiaaliseen hinnanpolkemiseen, emmekä kilpailla näillä sosiaaliasioilla alkuunkaan. Eli me tarvitsemme näihin sopimuksiin selvän vaatimuksen siitä, että sosiaaliagenda, jonka unioni on hyväksynyt, on peruslähtökohtana näissä neuvotteluissa myös silloin, kun Brexit on toteutunut. Ja täten sitten unionin lainsäädäntöä näissä sosiaaliasioissa, siis työntekijöihin liittyvissä, otettaisiin yhdistyneessä kuningaskunnassa huomioon, ettemme sitten joudu maksamaan tästä liian suurta laskua, emmekä aja työntekijöitämme vaaraan Brexitin takia. Me olemme vaatimassa siis kaikkia työntekijöiden oikeuksia työaikadirektiivi, työ, työpaikka, turvallisuus, työturvallisuus ja myös työntekijöiden suoja-asiat ovat tässä vaatimuksenamme pitää samanlaisena. Eli ei tässä UK voi ryhtyä myöskään työllisyysstandardejaan laskemaan toimijakseen sitten kilpailukykyisemmin eli tätä vaadimme. Ja näin lopuksi meidän täytyy välttää sitä, että sosiaalinen agenda olisi kilpailukyvyn uhri ikään kuin. Meidän täytyy olla sosiaaliasioissa samanlaiset pelisäännöt. So I give my... Kiitos. Nyt jäsenten puheenvuorot, kaksi minuuttia kukin. Noudattakaa aikaa, koska aikataulu on tiukka. Kyllä, olkaa hyvä. Danke. Kiitos. Niin. Kun tätä kaikkea kuuntelee ja täytyy rehellisesti sanoa, että tässähän on ristiriitojakin näissä esityksissä. Toiseksi on tunne, että on ihan epärealistisia kuvitelmia. Tietysti haluamme kaikki pehmeää brexittiä, mutta toinen osapuoli halusi ehkä jotain muuta. ja skenaario näiden rajojen kanssa. Paras on, että ei olisi rajaa. No ihan niin, sehän olisi ihanteellista, jos jäisivät tänne, mutta sitähän Iso-Britannia ei halua. Nyt haluaisin todellakin kysyä, koska ihan alusta alkaen neuvotteluissa Brexitistä, niin en ole vieläkään ymmärtänyt, että miten konkreettisesti asetet, tai kuvitellaan rajaa Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä, jonka ei pitäisi olla mikään raja, jota ei pitäisi pystyä näkemään, mutta siitä huolimatta siinä on EU ja EU. Se kyllä ylittää ku- kuvittelukykyni. Ensimmäisenä toinen näkökohta. Miten konkreettisesti kuvitellaan se, että valtio, joka 20-25 vuoden ajan en ole sanonut, että he halua sosiaalista peruskirjaalle kirjoittaa, koska he haluavat harjoittaa omaa politiikkaa siltä osin. Ja tähän asti kaikki muut ovat se hyväksyneet eu -ssa. Mitä tähän nyt sitten pitäisi sanoa? Jos ei ILO, jos ei tätä ja tätä, niin emme halua enää tätä. No hyvä ihme. Mehän puhumme yhdessä lauseessa, että haluamme, toisessa, että emme halua enää. Suunnilleen se näin on tämä niin sanottu punainen linja Teresa meiltä. No entäs sitten mitkä ovat niin sanotusti vihreät linjat, että tietetään konkreettisesti mistä voidaan puhua? Jos tämä voisitte minulle selvittää, niin olisi kovin ystävällistä. Kiitos, David Martin. Ensin haluaisin jatkaa tästä viimeisestä asiasta. Olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä Lyk sanoi sosiaalista standardeista. mutta meidän olisi ymmärrettävä myös se, että monille Brexitin kannattajille EU-sta irtautumisessa on juuri kyse siitä, että päästään eroon näistä standardeista työaika ja väliaikainen työntekijä ja muut direktiivit. En tiedä kuinka vakavasti hän ajattelee, että, että UK Brexitin jälkeen yrittäisi kilpailla EUn kanssa standardipuolella vaikka näin sanonkin, niin tuoin kyllä tätä. Mitä EU voisi tehdä tällaisessa tilanteessa? Sitten lyhyt kysymys Unktadille. Tässä mainittiin brittihallituksen kanta globaalista Britanniasta Brexitin jälkeen, mutta oikeastaan ole että hallit, kuulleet hallitukselta, onko mitään mitään järkevää aikataulua tätä varten ennen kuin siirtymäkausi päättyy. Epäilen tätä ja pohdin myös sitä, halu, kenen kanssa näitä suuria sopimuksia oikeastaan halutaan tehdä. Jos esimerkiksi Yhdysvallat otetaan, niin kuin mainitsitte, ja siellä on herra Trumpin America First politiikka, niin enpä usko, että kovin hyvää kauppasopimusta. Sen kanssa nyt löytyy Intia, Intian on UK-hallitus maininnut, miksi UK onnistuisi siinä, missä EU on epäonnistunut viimeisen viis- vuosikymmenen aikana erityisesti muutamat vaikeimmat asiat ovat juuri whiskin tullit ja muut asiat, jotka ovat nimenomaan Britannialle tärkeitä, jotka ovat olleet kompostuskyviä Intian sopimuksessa Ja mitä sitten ovat ne tuotteet, joita enemmän myymme vapaakauppasopimuksen kanssa? mihin, millä mark, mitä markkinoita yritämme niin saada aikaan, johon emme nyt pääse? Vähän epäselvää tämä on. Vielä yksi kysymys VTOsta. Olen aivan yhtä mieltä tästä analyysistä, mutta kuuntelematko hallitukset, menekö viesti perinne? Jos vaikka päästään vapaakauppasopimukseen, niin tilanne on paljon huonompi kuin nykytilanne. Menekö tämä viesti perille? Thank you very much, Chairman. Um... Kiitokset uskonpa, että panelistien hyväksi täytyy sanoa, että olen brittikonservatiivi, mutta olen idästä, Leedsistä. No, minä epäsuorasti ikään kuin olen vastuussa tästä sekä sorrosta, mutta ennen kysymystä niin yksi kysymys siihen, mitä Kristoff sanoi, kun hän puhui siitä, että yhdistynyt kuningaskunta ei itse asiassa koskaan investoinut tähän integroimiseen ja kehitykseen unionissa. Että me olemme, meitä on kiinnostanut ainoastaan vain tämä taloudellinen puoli. No itse asiassa kyse on maasta, joka äh, on ollut etulinjassa sisämarkkinoita kehittämässä. Me olemme siitä ylpeitä, että ikään kuin se olisi ollut meidän oma vauvamme, me olemme sitä kehittäneet, me olemme auttaneet sitä kasvamaan. Mutta tietysti tästä tulee myös mukana juuri se, että liike-elämä on tehnyt päätökset juuri näiden sisämarkkinoiden kehityksen pohjalta ja siitä asiasta olemme, siitä syystä olemmekin ajautuneet tähän tilanteeseen ja kun puhutaan saksalaisista autoista, niin eihän sellaisia alkuunkaan ole. Ne ovat eurooppalaisia tai maailmanlaajuisia tuotteita kokonaisuudessaan. Ja siksi, jos ajetaan valtio tällaiseen tilanteeseen, niin täytyy kantaa vastuuta myös siitä, että se mitä on nyt aiettu, tällaisesti rakennettu, niin sitä pitää tarjota ratkaisuja myös tulevaisuudessakin. Ja tässä nyt on jo useat maininneetkin näistä ristiriidoista, joita on olemassa pää-Brexitin kannattajien välillä. Ja tämä viskiesimerkki, esimerkki mitä enemmän sitä käyttää, niin sitä enemmän tuntuu ymmärtävän näitä kaikkia eri väitteitä. No kuitenkin, hyvä puheenjohtaja, saanko vielä minuutin? Etelä-Kookin valtuuskunnan edustajat, minä sitten ja siellä minä olin sitten Georgian ja Armenian luon rajalla valvomassa tätä tilannetta tämän valtuuskunnan kanssa ja siellä sitten rajatarkastukset ovat valtavat, se kestää pari minuuttia tuo valvonta, mutta meillä nyt tilanne on se, että tähän menee nolla minuuttia, mutta tämä sitten muuttuu. Kysyisin sitten siitä, kun hallitus sanoi, että me poistumme myös digitaalisilta sisämarkkinoilta lisäksi näiden sisämarkkinoiden poistumisen jälkeen. No mitä tämä sitten tarkoittaa varsinkin tutkimuksen ja kehityksen kannalta, koska kyse ei ole pelkästään patenteista ja tekijänoikeuksista, vaan kyse on siitä, että nyt teollisuuden kannalta hyvin arkaluontoista tietoa sitten siirretään täysin toisenlaiseen oikein oikeudelliseen kehykseen. Minkälaisia mahdollisuuksia tästä sitten, tai seurauksia tällä on? Helmut Scholz. No nyt ollaan ongelman ytimessä. Puhutaan tulevista suhteista. Ja myöskin kollega Siesto Drovoltin esille ottamat kysymykset. Miten nämä niin sanotut punaiset ja vihreät rajat, asiat, joista joustetaan, joista ei jouduta, miten ne määritellään? Parlamenttina olemme aina maininneet kolme suurta asiaa, pilaria, jotka pidettäisiin yllä koko neuvotteluprosessissa. Kansalaisten oikeudet, se on sosiaalinen näkökohta, josta juuri puhuttiin. Norja, Pohjois-Irlanti, raja ongelma – myöskin tulevat kauppasuhteet. Ja sitten rahoituskysymykset kolmantena. Se osittain, osittain liittyy sekin tähän keskusteluun, jota käytiin. Haluan sanoa selvästi, että tulevassa sopimuksessa täytyy olla tietysti mukana tietyt käytännöt, mitään sääntelyoikeuksia ei haluta luovuttaa yksiköille, joka asioita käsittelevät. Kaupallisia, kaupan, kaupallisia asioita, siis Euroopan parlamentti. Ja jäsenvaltioiden elimet, jotka käsittelevät tätä asiaa. Mitkä ovat riidanratkaisukysymykset? Mitä sellaisessa sopimuksessa halutaan? Eri malleja kaikki ne kohdat, joista normaalisti vapaakauppasopimuksessa keskusteltaan, todennäköisesti se olisi vapaakauppasopimus, täytyy nekin määritellä uudestaan tulevalle sopimukselle. Ja tässä missä on selkeä, missä EUn viitearvo pitäisi olla. Ei nykyisten standardien alentaminen. Ja myöskin suuri kolmansiin maihin. Se on kyllä haaste. Ehkä voitte vastata myös, että miten näette. ehdotukset EUn brittien välillä? In theory be the easiest trade negotiations in the world. No, nämä mitään helppoja ole, kun neuvottelut aloitetaan siitä, onko tulee ja ei, onko, sitten katsotaan, että muita esteitä ja katsotaan, että ne ovat samat. Tässähän pikemminkin niin puhutaan siitä, että tulleja nostetaan ja muita esteitä nostetaan, mutta emme vielä tiedä mitään. nyt halutaan tehdä, että näitä vielä odotamme. Yleisesti neuvottelussa kaikki ovat voittajia, mutta tässä tilanteessa kyllä kaikista tulee häviäjiä verrattuna lähtötilanteeseen. Sehän vaikuttaa tilannetta. Mutta meidän on kuunneltava ja katsottava, mitä Lontoosta tulee vastavuoroista hyväksymistä ei voi olla ilman sisämarkkinoita Ymmärrän, että se olisi sääntelyllistä vastaavuutta tai yhteistyöstä. Onko, onko meillä mitään esimerkkiä tällaista yhteistyöstä paitsi EUn sisällä, jonka kautta voitaisiin taata vastavuoroinen tunnustaminen ilman vaikeuksia. Jos mennään tähän lähentämiseen, jos ymmärrän komissiota oikein, niin manieltä niin siitä tulee, ei se ei voi olla ala carte, vai ei pitää ottaa kaikki, mutta mehän voi olla tiukempia UKon kanssa verrattuna Ukrainaan tai Moldovaan, Israelin ja muihin. He saavat pääsyn silloin, kun, he, kun on tämä sääntelyllinen vastaus Onko tämä sitten oikein vai ei? Sitten niin ehkä on, tässä sosiaalisella puolella ei ole tällaista lähentymistä, että voitaisiin sanoa eri asia Ukrainalle kuin Ukolle. Verokilpailuhan on tosiasia Euroopan unionissa, siitä ehkä voidaan pitää tai ei, mutta ei voida UKlta vaatia jotain, mitä ei vaadita jäsenvaltiota. Onko maailmassa yhtään vapaakauppasopimusta, jolla ei ole yhtään vapaaka... Onko maita, joilla ei ole vapaakauppasopimuksia tai muusjärjestelyjä Mauritania ehkä, mutta niilläkin on jotain. Sitten Yhdysvallat, UKlla on kaupan alijäämä ollut pitkään, mutta Yhdysvalloilla on ylijäämä. En ymmärrä näin ollen, miksi halutaan aloittaa Yhdysvalloista. Ymmärrän, että Trump haluaisi tehdä niin, mutta Ukon pointista, miksi aloittaa Yhdysvalloista? Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, ik kom nog even terug op mijn vraag. Kiitokset puheenjohtaja. Puutun siihen, mitä jo ennenkin sanoin tuosta Labourin johtajan ajatuksista ja liitosta, jossa sitten yhdistynyttä kuningaskunnasta käsite, käsite, kohdeltaisiin tasa-arvoisesti muiden jäsenvaltioiden kanssa. Tämä ratkaisisi tietysti Pohjois-Irlanninkin PK-yritykset tätä tukevat ja Barnakin piti tätä hyvänä ehdotuksena, mutta entä Robertson, mitä mieltä te olette tästä? Ja Luke Trianglelta kysyn tätä ja Robertsonilta, mitä mieltä te olette tällaisesta vaihtoehdosta? Thanks a lot and it's a pleasure for... Kiitos, minulla on nyt ilo antaa Rova Mäkinäiselle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ilo pitää puheenvuoroa. Minulla on vihreätä ylläni, joten olen Irlannin kansantasvallasta Pyhän Patrikin päivää vietä. Tulkaa mukaan. Kuulin vain myöhemmät osat näistä hyvin tärkeistä puheenvuoroista, kun oli toinen Brexitiin liittyvä tapaaminen ähm, perussopimusasioiden valiokunnassa. Eli jos nyt sanon, että minulla on Brexit-ähky, niin tiedätte, mitä tarkoitan sillä. Mutta vakavammin sanottuna edustan vaalipiiriä, jolla on raja pohjois kanssa. Eli ne meistä, joilla on se tunne, tai tuntevat nahoissaan poliittisen asian syvemmin ja ahdistuvat enemmän, kun nähdään näitä kuvia, joissa, joita esitetään ja ehdotuksia tehdään, koska minulla, minulle ei voi olla raja Irlannin saarella ja tietysti Pohjois-Irlannin perustuslaillista asemaa Isossa Britanniassa tai UKssa kunnioita, mutta haluaisin, että yrittäisitte auttaa minua ymmärtämään, että mitä se saavutetaan, kun otetaan huomioon nämä brittihallituksen asiat, joista eivät jousta punaiset linjat. Siinä minulla oikeat, oikeat vaikeudet ovat. Toinen huomioni on se, että en koskaan katso helikopteria suoraan kap kasvoihin ajattelematta sen vaihdelaatikkoa, mutta kun on puhuttu näistä monimutkikkaisuuksista maailmassa, jossa ollaan, äh, ei tarvitse olla VTOssa, voi pyrkiä siihen, mutta kun kuuntelen näitä yksityiskohtia, joita esititte, niin oli aika uskomatonta. Ja tekisi mieli sanoa, en nyt halua aiheuttaa vaikeuksia, tämä olla hankalaa, mutta miksi tätä ei sanottu selkeämmin UKssa ennen äänestystä kansanäänestyksessä, kun mietin, että miten paljon energiaa ja poliittista pääomaa on investoitu ja investoidaan ra- ongelman ratkaisemiseen, jotta vahingot minimoidaan UKlle ja EUlle. Nyt todellakin puistelen päätäni ja sanon, että olisi voitu toimia paljon paremmin ihmisten hyväksi, jos politiikka ei olisi ollut niin ilkeä. Oletteko samaa mieltä vai ei? And Mr. Dartmouth. Herra Dartmouth. I just would like to... Haluaisin vain onnittaa haastatella aikaisempaa puhujaa siitä, kuinka hyvin hän puhui yleensä. Tässä valiokunnassa ei näin korkeatasoisia puheenvuoroja kuule ainakaan minulta. Ja nyt haluan mennä näihin kansanäistysargumentteihin. Kaksi huomiota vain. Ensinnäkin Irlannin tasavallan ja Ulsterin tilanteesta. Siellä on aika kiinnostava 43-sivuinen asiakirja, jonka on julkaissut Euroopan parlamentti 18 kuukautta sitten suurin piirtein. Ja siinä kuvaillaan, kuinka va- kova raja voitaisiin välttää – haluaisinkin todella suositella tätä lukemista teille. Jos sopii, niin oli kokouksessa, jossa esiteltiin, mutta ei se ongelmaa ratkaisi ihan kaikella kunnioituksella. Olen lukenut. Um. Halusin vain sitä teille suositella. Ja lopuksi halusin todeta seuraavan huomion. Olen niin, olen vähän huolestunut tästä herran Lone kommentista. Hän oli oikein hyvä kyllä, mutta totean, että kirjassani, jonka hyvän, hyvin harvat ovat lukeneet, esitän 11 niin erilaista järjestelyä, joita Euroopan unionilla on kauppakumppaneidensa kanssa, alkaen täydestä jäsenyydestä, aina tulli, unioniin ja vapakauppasopimuksiin asti ja niin edelleen. Tänne esitettiin vielä uusi lisäjärjestely tällainen kryptokauppasopimus, äh, vähän niin kuin Kiinan tilanne, ehkä se voitaisiin lisätä seuraavaan painokseen Niin Tämä huomio siis, tämä on aika ristiriitainen tilanne, nimittäin kaikki, jotka kannattavat Brexittiä, kuten minä ja muut 17 miljoonaa ihmistä UKossa, halusivat ystävyyttä ja vapaata kauppaa jos nämä remain puolustajat kuitenkin päätävät nämä uhkauksiksi, haluaisin pyytää, että voitaisiin pitää kiinni ystävyydestä ja vapaasta kaupasta ja päästä eroon näistä esteistä. Kaikki olemme eurooppalaisia, ei epäilystäkään. Ja pyrimme löytämään parhaat ratkaisut. Tietysti on joitakin kysymyksiä tullut salille esille, kuten Leve mainitsi ja McGinneskin mainitsivat, joita on ratkaistu vielä tällä hetkellä, joten sanan takaisin asiantuntijalle kaksi minuuttia kukin. Robertson aloittaa, hänen täytyy lähteä vähän aiemmin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä vastaan Irlannin tasavallasta rovalle. Me ennen kansanäänestystä esitimme kantamme selkeästi. Meitä kritisoitiin muodossa tai toisessa mutta uskon myös, enkä nyt puhu tässä politiikkaa, uskon myös demokratiaan. Nyt täytyy löytää ratkaisut tilanteeseen, josta on äänestetty. Eli kun ajatellaan tätä, näitä kommentteja, jotka otin esille, nämä ovat realiteetit valmistusteollisuudessa ja eurooppalaisessa yhteydessä. Samaa voidaan sanoa viljelijöistä, ilmaliikenteestä ja sen vuoksi eh, elinkeinoelämän ihmisinä pyrimme löytämään ratkaisut ja luotamme poliitikkoihin, että he näkevät molemmat, ymmärtävät molemmat argumentit, jotka voidaan välttää. Ne vahingot, joita voisi koitua molemmille osapuolille. No sitten tämä toinen kysymys, jota kommentoisin, oli kysymys siitä, että kuunteleeko hallitus Mielelläni sanon, että on monia mahdollisuuksia yrityksille olla vuorovaikutuksessa hallituksen kanssa tällä hetkellä pääministeriössä alaspäin. Mutta loppujen lopuksi tästä syntyy keskustelu ikään kuin verhojen takana. Joten en tiedä, mitä poliittisissa keskusteluissa sen lisäksi tapahtuu, mutta on halua kuunnella, mitä sen lisäksi tapahtuu, niin sitä pitäisi kysyä sitten poliitikoilta itseltään. Puhuttiin monista erityiskysymyksistä täällä. Palaan siihen, että puhun sen puolesta, että ei pitäisi jäädä kiinni määritelmiin, jotka ymmärrämme käsittelyssä sellaisena, jotka ovat menneisyydessä. Pitäisi tarkastella, että mitkä molempien osapuolten tavoitteet ovat. Ja valmistumisen yritysten mielessä täytyy löytää toimiva ratkaisu. En halua jäädä kiinni tulliuniiniin tai vapaakauppasopimukseen. Tavoitteet ovat selkeät. Eikä varmaan ole yhtäkään liikemiestä, joka ei tätä sanoisi. Nyt täytyy löytää poliittinen vastaus, jotta saadaan parhaat mahdolliset tulokset molemmilta puolelta poliittista kenttää. Kiitos sitten Stefan. Thank you. Um... Kiitokset. No, tässä nyt sitten yksi esimerkki teknisistä ongelmista, joita saattaa tulla. Näitä varmasti on tiedossa, jos yhdistynyt kuningaskunta neuvottelee uudelleen Korean kanssa vapakauppasopimuksen. Samantyyppisiä ongelmia on tiedossa myös Yhdysvaltain kanssa. Tässä kunnianhimon taso on tietysti korkeampi Yhdysvaltain kanssa, mutta periaatteessa vaihtoehdot, jos ajatellaan nykyhetken tilannetta, niin näyttää siltä, että epäillään sitä, että yhdistynyt kuningaskunta jäisi tähän meidän kanssamme eli täytyy nyt sitten etsiä tähän ratkaisuja. Eli mitä yhdistynyt kuningaskunta sitten haluaa tehdä, ja periaatteessa tähän on kaksi vaihtoehtoa. Joko tehdään kopioita näistä vapakauppasopimuksista tai sitten lähdetään liberaalimmalle linjalle. Ja olen kuullut sellaista, että tämä saattaisi kyllä, äh, tämä saattaisi houkutella yhdistynyttä kuningaskuntaa. Ei olisi tällaiset liberaalimmat vapaakauppasopimukset olemassa yhdistyneellä kuningaskunnalla kolmansien valtioiden kanssa kuin unionilla, niin silloin täytyisi sitten miettiä tällaisia teknisiä ratkaisuja, joihin täytyy saada äh, vastaukset pikapuoliin koska liike-elämä kärsii tästä epävarmuudesta kaikista eniten. Ja äh, kauppaneuvotteluja nopeampaa on tuo liike-elämän toiminta, koska jos äh, kauppaneuvotteluissa ratkaisuja ei löydetä, niin liike-elämän puolella se sitten jo löydetään aivan varmasti, koska niiden täytyy pysyä hengissä. Eivät he ole poliitikkoja, he ovat yksityisen puolen toimijoita, joiden täytyy sitten omaa tuottavuuttaan myös ajatella. Eli minä suosittelisinkin, että tässä, vaikka Robinson jo lähtikin, että me pysyisimme mahdollisimman konkreettisina, löytäisimme teknisiä ratkaisuja mahdollisimman pian ja sitten mietitään, minkä, miltä pohjalta näitä päätöksiä sitten tehdään ö, tulevaisuutta ajatellen. No, Mr. Leitl. Kiitos, sitten herra Leitl. Haluan jatkaa edellisten puhujien sanomasta. historiallinen saavutus UK oli ensinnäkin muodostaa sisämarkkinat, ei epäilystä, arvostamme. Olemme arvostaneet tähän asti. Mutta se on näkökohta, että tarvitsemme teitä myös tulevaisuudessa, koska sisämarkkinoiden loppuun saattaminen on vielä pitkän matkan takana. Tarvitsemme siihen eteenpäin viemiä voimia, kannusteita. Vapaa kauppa, me tiedämme, Euroopassa on uhka siitä. Täytyy tehdä vapaakauppasopimuksia juuri nyt, koska aika on loppumassa, asia kasvaa. Jos emme ole siitä tietoisia, niin oma vika. Ei kaupan esteitä. Sitä halusimme. Siinä UK oli aina mukana. Mutta se ei ollut mukana siinä, että poliittisesti syvennettäisiin No, ei nyt puolustusta mukaan lukien, mutta että sosiaalisten asioiden, ympäristöasioiden integraation syventämistä enemmän estivät kuin olisivat olleet osa ratkaisua. Mutta toisaalta ovat olleet kovin rakentava osa unionia. Ja sen vuoksi Minun näkökulmani on se, että miksi tätä ei voida tehdä tulevaisuudessakin. Puhuttiin, missä on tämä vihreä linja niin sanotusti, mistä voi joustaa, eikä pelkästään niistä, mistä ei voi joustaa. Tässä jumittaa luovuuttansa ja ajatuksiaan. Mistä voi joustaa, mitä haluatte? UK haluaa pääsyä sisämarkkinoille. Mikä estää? Ja meillä on tietyt säännöt, joita pitää noudattaa. Mutta aina on ratkaisuja. Minä olen liikemies, yrittäjä, jos on ongelma, niin tiimin kanssa yritämme löytää ratkaisun. Eikä ole koskaan ollut ongelmaa, johon ei olisi löydetty ratkaisua. Ja se täytyy tapahtua myös tässä. Sen halusin sanoa. Vähän pragmatismia enemmän, luovuutta. Eikä sitä, että tämä on minun näkökohtani ja tämä minun, vaan että missä löydetään yhteisiä sopivia ratkaisuja tätä Business of Europe haluaa. Uh, Aina mitä olen sanonut avustajalleni, että kun on ongelmia, haluan löytää ratkaisuja. Lyk. I would like to... Lyhyesti vain vastaisin seuraaviin kysymyksiin. Ymmärrän Brexitin syyt toki. Ja minä olen havainnut, vaikken ihan käsitäkään viimeisten viikkojen ajan ennen äänestystä lehdistön asiasta tiedottamisen yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja sitten sanottiin oikopäätä, että me sitten 2019 maaliskuun lopulla saamme maamme takaisin. No se ei kyllä merkitse tätä. Tässä on 2020 vuoden loppu kyseessä ja silti edelleenkin on ongelmat sisämarkkinoista ja sitten on vielä tuo vapaa liikkuvuus käynnissä siihen asti. Eli asiat ovat nyt etenemässä kun me neuvottelemme niin meidän täytyy ottaa tuo sosiaalikomponentti mukaan Euroopan unionina neuvottelupöytään. Ja meidän täytyy tosiaan sitten yhdistynyttä kuningaskuntaa painostaa ottamaan sosiaaliagenda tähän mukaan, ettei siitä tule kilpailukysymys näiden markkinoiden välillä, koska se vaikuttaa myös unionin tulevaisuutta. Enkä mene tässä sen enempää yksityiskohtiin siitä, miten Euroopan unionin ja unionin toimielinten täytyy myös sosiaaliasiat muistaa suhteessa kansalaisiinsa. Se koskee sekä yhdistyntä kuningaskuntaa että meitä. Ja tämä sitten tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tietoisuutta lisätä, välittää tietoa tästä. Ja toiseksi ehkä vähän eriäviä mielipide kuin muillakin. Me haluamme jatkuvuutta tietysti sisämarkkinoille pääsyyn. Se on merkittävää. Me tarvitsemme tällaista järjestelmää, koska se on sekä teollisuuden että jalostuksen puolella tärkeää. Meidän täytyy kuitenkin nyt sanoa selvästi, että me voi kuitenkaan unionitodellisuudesta poiketa täällähän on vapaat, neljä vapautta, jotka ilmaistaan myös sosiaali lainsäädännössä. Tässä puhutaan unionin ja Yhdysvaltain välisestä hyvästä suhteesta, mutta myös 27 jäsenvaltion tulevaisuudesta. Emme voi päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa tulliunionit ja muut on hoidettu ja on helppo tässä käydä kauppaa e, ja kaupavaihtoa, mutta toisaalta sitten minkäänlaista kunnioitusta muita, muihin standardeihin ei ole unionin perusajatuksesta esimerkiksi sosiaaliasioissa ja vapaassa liikkuvuudessa. No silloin sitten muutkin valtiot valtiot tästä ottavat ja lähtevät. Monet muutkin pyytävät juuri tätä samaa. E- eli ei kyse ole yhdistyneestä kuningaskunnasta ja unionista, vaan, vaan itse unionin tulevaisuudesta yksinäänkin. Ja vielä sitten kolmanneksi tulli, hetkinen, minä tässä nyt jo sotkeudun sanoihin, eli tulliunionista, tulliliitosta, totta kai, mutta mitä se sitten oikeastaan tarkoittaa lopulta. Eli meidän täytyy nyt sitten päästä eroon tästä puhumisesta ja päästä sitten jonkunlaiseen konkreettisiin ratkaisuihin, että se, mikä on jo nähnyt, näkynyt aikaisemmista esityksistä kasvun alalla. Me tarvitsemme nimittäin samoja standardeja myös innovoinnissa ja liike-elämässä, emme pelkästään kauppakysymyksissä, monissa muissakin asioissa. Thanks to the panelists. Kiitos panelisteille. Kuva oli paljon selkeämpi, vaikka ehkä ratkaisua ei löydetä, mutta sen puolesta tehdään työtä. Ja nyt pysyvä esittelijä saa puheenvuoron. Niin, kiitos. Kun otan aikataulu huomioon, niin yksi ajatus oikeastaan vain. Eli selkein kun nyt tiedämme, miten vaaleja kansanäänestyksiä voidaan manipuloida – yhä, siis tulee yhä uudestaan esille uusia faktoja tästä, niin eikö olisi mahdollisuutta niin miten tämä voisi vaikuttaa Iso-Britanniaan, kukapa tietää. Future is not determined by the past, so let's see what's happened. Ei, menneisyys määrää tulevaisuutta, joten katsotaan mitä tapahtuu. Kiitos ja tämän kohdan käsittely päättyy tähän. Sitten seuraava kohta. Meksikon EUn yhteistyösopimuksen pöytäkirja. Ottaen huomioon Kroatian liittyminen. Ja jos joku haluaa lähteä salista, niin tehkää se hiljaa. Thank you, thank you very much. I can be... Kiitokset. Aika lyhyesti voin tässä puhua tämä nimittäin on menettely hetkinen. Okay. Uh, thank you very... Kiitos siis aika lyhyesti aika hyvin tämän asian tunnettekin neuvoston päätökseksi. Tätä ehdotetaan, jotta unioni voi tehdä päätöksen Meksikon kanssa tehdyistä sopimuksesta ja muokkaamme sitä sitten Kroatian liittymisen jälkeiseen tilanteeseen. Tämä on kolmas pöytäkirja tässä sopimuksessa. Ensimmäinen pöytäkirja on toki tehty kymmentä unionin jäsenvaltiota varten sitten myöhemmin laajemmalle unionille ja nyt sitten Kroatian jälkeen tätä korjaillaan. Näin ollen. Teillä on teksti jo olemassa ja siinä on esitetty pieniä muutoksia tuohon banaanikiintiöön Meksikon kanssa. Se on hyvin pieni, 10 tonnia, siksi että Meksikon banaanin vienti Kroatiaan on varsin pieni ylipäätään. Tämä nyt sitten yksi pöytäkirjoista tosiaan on. Ja me olemme pyrkimässä Keski-Amerikan valtioiden kanssa tekemässä tällaista sopimusta myös Perun ja Kolumbian. Ja tämä sopimus on tehty Chilen kanssa, eli tämä nyt on yksi jatkosopimus samaan, samaan kenttään parlamentin neuvoston välillä. Kiitos. Karolin pitää puheenvuoron pysyvän esittelijän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vuonna 1997 Meksiko oli ensimmäinen latinalaisamerikan maa, joka allekirjoitti taloudellisen poliittisen yhteistyösopimuksen EUn kanssa. Tämä sopimus saastui voimaan vuonna 2000 ja se kattaa poliittisen vuoropuhelun, kauppasuhteet ja y- yhteistyön. Globaali sopimus mukaan lukee myös kauppaa koskevia sääntelyjä. Artikla 6.2 eh, Kroatian tasavallan liittymisasiakirjassa koske sitä, että Kroatia sitoutuu liittymään jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemiin tai allekirjoittamiin sopimukseen. Kroatia liittyy näihin sopimuksiin pöytäkirjoja, jotka neuvosto tekee asianomaisten kolmansien maiden kanssa. 14. syyskuuta 2012 neuvosto valtuutti komission aloittamaan neuvottelut äh, asianomaisten kolmansien maiden kanssa niin, että saataisiin nämä tarvittavat pöytäkirjat aikaan. Meksikon kanssa käydyt äh, neuvottelut on saatu onnistuneesti päätöksen. Ehdotus on äh, oikeudellinen väline ja kolmas pöytäkirja tähän EUn ja Meksikon kokonaissopimukseen. Näin otetaan huomioon Kroatian liittyminen Euroopan unioniin. Ryhmäni tukee tätä pöytäkirjaa, jonka myötä Kroatia otetaan mukaan EUn ja Meksikon kokonaissopimukseen. Vielä yksi kysymys komissiolle. Rinnakkain tämän lisäpöytäkirjan ratifioinnin kanssa yhteinen neuvosto no, tietyt päätökset on korjattava, jotta voidaan tehdä tarvittavat sopeutukset näihin sopimuksiin. Voisitteko kertoa näiden päätösten sisällöstä. Kiitoksia. Perfect. So, uh... No hienoa. Herra Fisas ei ole paikalla, joten Emma. Niin sanoin vain, että Sertu tukee ehdotusta. Kiitos. Wonderful. Hienoa. Aldi ole paikalla. Gue. Oliko kommentteja? Ei, vihreät ei paikalla. EFTD. E Paula. Ich möchte... Niin. Kollega, onnettelisin askel oikeaan suuntaan. Kaikki tiedämme, että Kroatia on hyvin kehittynyt ja sen vuoksi suhteet tässä myös Meksikon kanssa voivat luoda uuden ulottuvuuden. Ja molemmille puolille siinä on kannuste parantaa ostovoimaa molemmin puolin ja EPPstä voimme tämän myötä sitä tukea. Perfect. No. Hienoa, ei vastustusta. Uskomatonta. Selvä. So, Matthias. No niin, Matthias, nyt on mahdollisuus kommentoida. Thank you, well. Kiitokset. Niin, asiakirja pohjautuu samantyyppisiin menneisyydessä hyväksyttyihin standardimallisiin muotoiluihin. Kyse on päätösten muokkaamisesta, siis neuvostopäätökseksi Meksikon kanssa kaksi kautta 2000. Nämä ovat tavarakauppasopimukset ja 2001 palveluasioista kolmannessa pilarissa unionin ja Meksikon välisessä kaiken kattavassa kauppasopimuksessa. Ja kuten jo sanoin, niin me puhumme alkuperäsäännöistä. Tässä on yksi liite joka on myös olemassa kroatiaksi. Sitä on siis muokattu tuota julkisten hankintojen asiaa, jotta otetaan huomioon sitten myös Kroatian tilanne ja palvelukenttä ja vielä tuollainen pieni varsinainen sisältömuutos on tuo korvaus suotuisuus mm, edun menetyksestä Kroatian markkinoille pääsyssä, eli ei tässä sen ihmeempää. Thanks a lot. Kiitos paljon. Joten tietysti odotamme neuvostosta virallista asian siirtämistä tänne käsittelyyn. Meillä on sitten mietintöluonnos jos tämä lähettäminen tapahtuu 16.17. toukokuuta, niin että voidaan äänestää kesäkuussa, kuten mainitsin, riippuen neuvostosta. Eli jos joku neuvostosta on paikalla, nopeuttakaa prosessia, näette nyt, että parlamentti on valmiina, kaikki ovat tyytyväisiä. Ja sen puolella, että suostumus annetaan sopimukseen. Kiitos. Tämähän päättyy kohdan 11 käsittely ja siirrymme kohtaan 12. Kuuma aihe, teräs, tullit Yhdysvalloista. Odotamme Jean-Luc Martia, joka on pääjohtaja ulkomaankaupan pääosastolla. Tiedätte ja muistatte, että kun asiasta keskusteltiin viime täysistunnossa komission jäsenen kanssa, Sen jälkeen on tietysti käyty paljonkin keskusteluja. UST herra Lighthouse oli Brysselistä, Brysselissä Komissiojäsen Malmström matkusti Washingtoniin Saksan talousministeri oli myös Washingtonissa. Puhui myös herra Lighthizerille, herra Fossille, joidenkin senaattorien ja joidenkin kongressijäsenten kanssa myös. Asia täytyy ratkaista aika pian. Muuten tullit astuvat voimaan. Torstaina perjantaina se todellakin vahingoittaisi Euroopan terästeollisuutta, työpaikkoja. Eikä pelkästään liittyen suoraan vientiin EU-sta Yhdysvaltoihin – vaikkakaan kukaan ei tiedä, että mitkä tullinimikkeet olisivat sitten tullien tullessa mukana. Mutta ehkä myöskin ajatellen sitä terästä, joka ei pääse Yhdysvaltain markkinoille ja sen sijaan suuntautuu Eurooppaan. Eli täytyy miettiä suojamekanismeja myöskin. Tällä hetkellä kaikki yrittävät vakuuttaa Yhdysvallat, että eivät heikennä tai ole ottamatta huomioon VTO-sääntöjä. Itse lähetin kirjeen puheenjohtajalle, menettelytapavaliokuntaan, sen puheenjohtajalle. Käytämme kontaktejamme Yhdysvaltain edustajiin. Saadaanko aikaan muutoksen? Yhdysvaltain presidentin kannassa. Paljon kriittisiä ääniä on kuultu Yhdysvalloissa yhä äänekkäämmin. Kongressin puhemies herra Paul Wine myöskin korotti ääntänsä. Merkittävät senaattorit jotkut myös. Ei ole kuitenkaan merkkiä siitä, että presidentti muuttaisi mieltään. Ja mielenkiintoista on, että ilmoitus tulleesta ja asetuksesta perustui tähän hienoon lakiin vuodelta 62 niin, että presidentti sai vallan toimia yksin. jos on joku intressi, joka liittyy kansalliseen turvallisuuteen. Ja nyt presidentti siis voi toimia yksin. En ole varma, että teräs on kansallisen turvallisuuden asia. Jopa puolustusministeri mainitsi siellä, että vain kolme prosenttia terästuotannosta Yhdysvalloissa liittyy kansalliseen turvallisuuteen. Käynnissä on keskusteluja Yhdysvaltain sisällä, että onko tämän kylmän sodan aikaisen lain käyttö legitiimiä ja odotan, että monet yritykset, jopa Yhdysvaltain sisällä, niin saavat vaikeuksia. Kongressin sisällä on vahva kanta myös, että kongressin pitäisi muuttaa vanhaa lakia. Ja tuoda valta takaisin tässä suhteessa kansanedustajille kongressiin. Nyt yritin parhaani ja tarjota tietoa tästä konfliktista. Toivon, että Jean-Luc saapuu aika pian. Sitten anna puheenvuoron hänelle heti. Meillä on kaksi asiantuntijaa. Myöskin sidosryhmien edustajia. joihin tämä joille tämä lähestymistapa, joita tämä lähestymistapa haust, haittaa. Euroferin edustaja, terästeollisuuden edustaja Euroopassa ja herra Triangle Industrialin pääsihteeri, terästeollisuuden työntekijöiden edustaja. Ja Sonlikin jälkeen pyydän molempia heitä puhumaan myös herra Eggertia. Ehkä voisimme vain pitää taukoa ja odottaa ääntä, niin voit vähän säästää ääntäsi. Otherwise, I would say something about um, uh, it is a, uh, is uh, a <laughs> about no, no, your skills, I don't know. Tai ehkä hiljaisuus ei ole yksi taidosta. No ihan reilu ehdotus. Piti aloittaa 20 yli 5, mutta saanut aloittaa, joten lyhyt tauko. This was a short break, Chris. Tämä oli pikkuruinen tauko, Kristoff. Kaikki ovat jo täällä. Nyt sitten Jalykkin siis saapui. Tervetuloa. Esittelinkin tässä nyt tätä tilannekatsausta jo. Ja tätä ongelmia, joita on eri tutkinnassa ja niin poispäin. Eilisen tilanteesta myös puhuin. Ja mitä sitten Cecilia Malmströmin vierailusta voidaan sanoa, kun hän Washingtonissa kävi. Tosiaankin me tässä innokkaina olemme odottelemassa uusimpia tietoja ja myös sitten unionin vastauksia. Olkaapa hyvä. The floor. Thank you. Yes. Thank you very much, uh, Bernd. Kiitoksia, Bernd. Cecilia Malmströmin vierailu jatkuu tällä hetkellä. En voi tällä hetkellä kertoa teille sen enempää, kun, kun neuvottelut siellä Washingtonissa jatkuvat. Cecilia Malmströmin tapasin tai hän tapasi Yhdysvaltalaisen edustajan iltapäivällä ja alo- päätettiin aloittaa yhteiselle konsensukselle perustuvat neuvottelut koskien terästä ja alumiinia. Toistaiseksi emme ole saaneet mitään lisää tietoa mistään mahdollisista poikkeuksista. Lähettiläs Andaser viittasi mahdolliseen EUn poissulkemiseen Australian ja Argentiinan ja mahdollisesti Brasilian lisäksi – tänään kongressissa, mutta siinä kaikki. Joten tässä vaiheessa meidän olisi syytä olla hyvin varovaisia. Joten Joten puutun nyt, kerron nyt tilanteesta nykytietojen pohjalta. Epävarmuus kuitenkin saattaa vielä merkitä, että torstaina, torstaina yöllä Washingtonin ilmaa, eli viideltä aamulla perjantaina täällä, tämä Yhdysvaltojen ylimääräinen tuuli tulisi käytäntöön ja toteutettavaksi. Mitään vahvistusta ei ole sille, että näin ei kävisi, vaikka ihan rankentavia keskusteluja siellä on käyty. Kuten tiedätte, Washingtonissa on tällä hetkellä kello puoli yksi iltapäivällä, joten, joten neuvottelut siellä vielä jatkuvat. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Haluaisin aivan ensiksi kiittää teitä vahvasta tuestanne suhteelliselle järkevälle vastaukselle EUn puolelta. Me näytämme, että olemme vahvoja, vahvana yhtenä rintamana. Tänään puhun kahdesta asiasta. Ensinnäkin, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Huomioiden tämä epävarma tilanne Washingtonissa tänään. Ja toiseksi, mitä odotamme seuraavaksi ja millaisia tuloksia odotamme presidentti Trump hiljattain päätti 25 prosentin terästulleista ja 10 prosentin alumiinituontitulleista. Tämä koskee tätä kaupan laajentamissa asiakirja 232. Tämä toimi luotiin kylmän sodan aikana, niin että voidaan eh, suhtautua erilaisiin. Eh, eh, silloin maailma oli todella erilainen kuin tänä päivänä. Olemme monista syystä pahoillamme siitä, että Yhdysvallat on päättänyt näiden toimien hyväksymisestä ja oikeuttaa nämä tulleet kansallisen turvallisuuden perusteella. Tämä on riski ja se ohittaa kokonaan monikeskeisen kauppajärjestelmän, joka on edelleen paras tapa saavuttaa avoimet ja reilut kauppasuhteet kaikille. Tämän lisäksi tämä on todella pettymys ajatellen luottamusta, koska EU on pitkään ollut Yhdysvaltojen kumppani ja olemme pettyneet siitä, että meidän on oikeutettava se, miksi meidän, tuon, meidän vientimme ei ole uhka Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle. Olemme luottavaisin mielen sen osalta, että EU suljetaan pois näistä toimista Komission jäsen Malmström on tehnyt hyvin selväksi tämän tapaamisissaan siellä Yhdysvalloissa. Me olemme nyt tilanteessa, jossa voisimme täsmällisesti tietää, onko niin, että, ja jos on, niin milloin, että EU suljettaisiin pois, jos nyt sitten näin kävisi. Jos meitä ei suljeta pois, annamme tiukan oikeasuhteisen vastauksen ja tähän valmistaudumme. Toivomme parasta, mutta olemme valmiita pahimpaan. Vaikka pahin ei välttämättä tapahdu, mutta se voi tapahtua. Yhdysvaltojen kanssa olemme läheisessä kontaktissa. Cecilia Malmström on välittänyt viestin siitä, että tarvitsemme lisää selvyyttä mikäli EUta ei suljeta pois, niin sitten vastaus tulee kyllä meiltä nopeasti. Sitä komission jäsen Strasbourgissa viime viikolla jo kertoikin. Siinä on kolme tietä. Ensinnäkin on riidanratkaisu ja markkinoiden suojelu ja e- Yhdysvalloille myönnettyjen helpotusten peruminen. Olemme sitä mieltä, että Yhdysvaltojen toimet eivät koske kansallista turvallisuutta, vaan, vaan tällaisia suojatoimia, jotka on naamioitu. Näillä toimilla pyritään to- suojelemaan meidän etujamme ja puolustamaan monen tahoista kauppajärjestelmää. Ja tällaisena sitä olisi kohdeltava. Minun on sanottava, että muutama tunti sitten tulin Delhistä – siellä oli merkittävä ministerikokous VTOn järjestämänä. Intia oli järjestäjänä ja minä edustin siellä EUta, koska Cecilia Malmström ei itsestään selvästi ollut saatavilla. Ja on sanottava, että suurin osa osallistujista, heitä oli 50 yhteensä, totesi, että he ovat syvällisesti huolissaan näistä 232 toimista ja yksipuolisesta toiminnasta. Ja vaikka tämä ei ole tämän päivän aihe, niin mainitsen tämän myös, koska se on poliittisesti hyvin merkittävä. Ei ainoastaan kauppakysymyksissä, vaan myös sen ulkopuolella. Nimittäin tämä VTO on riitojen ratkaisujärjestelmä halvaantuisi äh, vuoden säteellä. Toimet on valittu oikein tarkkaan. Me emme halua, että tilanne kärjestyy. Haluamme toimia VTOn oikeudellisissa puitteissa ja haluamme olla tiukkoja, mutta oikeasuhteisia. Meidän ei pitäisi ylireagoida, mutta meidän ei pitäisi myöskään alireagoida. Ensimmäinen tie koskee 232 luvun sääntöjen rikkomista ja se on uhkaa välisille kauppajärjestelmille, mutta tähän, tässä kestää jonkun aikaan. Taloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin välittömiä se ei ole yhtä kiireinen toimi, koska siinä kestää aika tavalla VTOssa ja saattaa olla, että mahdollisesti järjestelmä halvaantuu, joten ei se ole välttämättä tarpeellinen, vaikka sitä voitaisiin kuitenkin ajatella. Se saattaisi olla kaikkein tehokkain toimi kuitenkin yksi. Nyt me olemme kuitenkin harkineet myös lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja. Toinen mahdollisuus olisi suojella markkinoitamme kaupan vääristymiltä 13 miljoonaa tonnia olisi terässä, vienti, jota halutaan, johon halutaan puuttua. Tämä me emme halua uhrata avoimuutta, mutta meidän on kuitenkin suojauduttava luonnottomilta markkinoiden vääristymiseltä. Meidän on valvottava tilannetta ja valmistauduttavan reagoimaan nopeasti. Mahdollisuuksien mukaan emme haluaisi teräs- ja alumiinimarkkinoiden sulkemista entisen, entisestään ja rohkaisemme kauppakumppaneita toimimaan samoin. Mikäli tietyt kriteerit täytetään, niin sitten olisi mahdollisesti kolmaskin tie. Näin voitaisiin reilusti ja oikeudenmukaisesti vastata VTO-sääntöjen mukaisesti niin, joihin voidaan nopeasti ryhtyä. Olemme perinteistä asti kuulleet sidosryhmiä koskien ne mahdollisia luetteloja ja tuotteista, joilla vastattaisin tähän ja, ja jatkamme tätä 26. maaliskuuta asti. Konsultaatio on nähtävissä kauppapääosaston verkkosivuilla. Ja sitten lopulta hyväksymme lopullisen listan, kun meillä on kaikki tiedot. 2,8 miljardia euroa olisi tästä kuudesta ja puolesta miljardista menetys. Me pidämme täysin kiinni VTOn suojatoimisopimuksesta, erityisesti artiklasta 8. EU on sitoutunut siihen, että vältetään merkittävät kauppasodasta ja sodat, jotka, ei, jotka eivät hyödytä ketään. Tiedämme, että Yhdysvaltojen toimilla toimissa on kysymys siitä, että teräs- ja alumiinisektorilla on ylikapasiteettia. Tästä on aikaisemminkin puhuttu. Jotkut maat käyttävät massiivisia tukiaisia ja eikä äh, terästä ja alumiinia markkinoida, markkinoiden mukaisesti. Haluaisimme tehdä tällä saralla lisää yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Olemme todella vaikeassa tilanteessa. Ei, selvyyttä ei ole, mutta ei se tarkoita vielä kauppasotaa. Yhdysvallat on meille arvokas kumppani monilla aloilla, turvallisuuden, kaupan ja globaalien politiikan alalla. Transatlanttiset suhteet ovat elintärkeitä sekä Euroopan unionille että Yhdysvalloille. Emme pyri konfliktiin Yhdysvaltojen kanssa, vaan pyrimme siihen, että saisimme ratkaistua tämän asian keskipitkällä aikavälillä puolustamme omia etujamme VTO, on sopivilla tavoilla. Nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin, koska se oli myös tämän kokouksen tarkoitus. Kiitoksia. Thanks a lot, Jean-Luc, for your... Kiitos Jean-Luc selkeästä viestistänne. Axel Egat, joka on Euroferin pääjohtaja. Thank you, Mr. Chairman. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on kunnia saada tulla keskustelemaan teidän kanssanne tästä terästulien vaikutuksista meidän ähm, sektorillemme, mutta myös alumiiniasioihin. Ja tästä sitten kollegat alumiinipuolelta varmasti puhuvat komissiolle. Kiitokset näistä sanoista. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Terästeollisuus on Euroopassa kärsinyt monista vakavista iskuista. 2009 esimerkiksi euroalueen kriisi 2011 ja Kiinan terästuotteiden virtaaminen 2015 ja 2016 unionimarkkinoille. 95 000 työntekijää tällä alalla menetti työpaikkaansa, 20 prosenttia teräs työ, nuorista työntekijöistä. 2008 ja 2014 terästeollisuus on laskenut ja 2015-2016 hivenen elvyttiin, mutta kuitenkin tässä ei olla hyödytty. Tästä ovat hyötyneet vain ne, jotka tuottavat tätä halvemmin hinnoin. Tämän talon ja komission ja neuvoston to- tehokkaan, tarmokkaan toiminnan ansiosta tällainen trendi on saatu viime vuoden aikana loppumaan. Ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen me ovat pystyneet saamaan 6 prosentin tuottoa. Tämä prosenttiluku on unionin instituutioiden välillä viime vuoden marraskuussa saatu hyväksyttyä tämä tällainen väline. Mutta ei tästä nyt vielä kesää tule yhdestä pääskysestä. Me tarvitsemme elpymistä vielä, jotta terästuottajat voivat myös investoida näihin tuotteisiinsa ja laitoksiinsa ja kehittää innovointia, uusia ajatuksia ja uusia keksintöjä myös unionin hiiliteollisuuden hiiliriippuvuuden vähentämiseksi. Eli tässä me nyt sitten olemme 25 prosentin terästullien edessä. Yhdysvallat sellaiset ovat määränneet ensi perjantaista lähtien. Ensimmäinen päivä maaliskuuta Trump sanoi, että tämä sitten on pitkän ajan väline Unionin teräsvienti on ollut 5 miljardia tonnia viime vuonna, 5,6 miljardia euroa ja tästä sitten tuo 25 prosentin tulli ainakin 50 prosenttia eli 2,5 tonnia vähentäisi vientiä Yhdysvaltain markkinoille ja 35 miljoonaa tonnia vuonna, viime vuonna vietiin terästä Yhdysvaltoihin naftast, naftavaltiosta, Kanadasta ja Meksikosta. Itse asiassa ovat jääneet ulkopuolelle näistä terästulleista Yhdysvaltain presidentin sanojen mukaisesti. Vähintään puolet tästä 13 miljoonaa tonnia voi sitten jäädä unionin Yhdysvaltain markkinoilta kokonaan pois ja sitten päätyä muille markkinoille, erityisesti Euroopan unionin, joka on avoin markkina-alue. Yhdysvaltain pääviejät pää, sitten aktiivisesti etsivät markkinoita muun muassa Eurooppaa, Turkki, Japani, Korea, Taivan, Brasilia, Intia, Vietnam, Ukraina, Venäjä eritoten ja suurin osa unionin viennistä Yhdysvaltoihin voisi sitten johtaa siihen, että täällä Euroopassa joutaisiin 10 miljoonalla tonnilla vähentämään terästuotantoa ja se sitten ajaisi nämä siihen liittyvät sektorit ja siihen suoraan liittyvät työntekijät suureen vaaraan näin kaksi vuotta sitten me olimme tämän tyyppisessä tilanteessa, kun tuhansia ja tuhansia työpaikkoja pelättiin menetettävän ja terästehtaita suljettavan. Me tuemme, e, että kaikkia mahdollisia laillisia keinoja käytettäisiin tämän uhan hälventämiseksi. Komission yksiköt ovat hyvin avoimesti toimineet tässä viime kuukausien aikana keskustellessaan meidän kanssamme terästeollisuuden edustajien kanssa eri vaihtoehdoista, eri tietojen vaihdosta, jotta komissio voisi sitten mahdollisimman pikaisesti ja jouhevasti vastauksensa antaa erityisesti meidän täytyy Yhdysvaltain kanssa saada aikaan se, ettei tässä eskaloiduta edelleen muillakin aloilla. Meidän teollisuudellamme on juuri se, että kaikki teräs teollisuus joutuisi kärsimään tästä tuontitullista ja se vaikuttaisi suoraan työntekijöihimme. Me tarvitsemme suojalausekkeita, joita noudatettaisiin mahdollisimman joustavasti tästä seuraavien neljän viikon aikana. Tämä, tähän vaaditaan nyt sitten laajin mahdollinen tuotekatto ja myös sitten tässä täytyy nähdä myös nuo tuontivirrat, jotka kohdistuisivat Euroopan unionin suuntaan. Ja tietysti on tietysti tuo Lighthouserin kommentti myös siitä, että unioni voitaisiin ehkä jättää tämän ulkopuolelle, mutta kuitenkin tämä me saattaisimme odottaa 11 miljoonaa tonnia terästä joka ei päädy Yhdysvaltoihin, vaan unioniin. Ja jos ajattelemme viime vuosia, niin Euroopan markkinat pysyvät sitten korkean taso, korkeimman tason avoimina tuonnille. Emmehän me halua unionin teräsmarkkinoita sulkea. Me tarvitsemme selvät tariffit, joilla on omat vaikutuksensa 40 miljoonaa tonnia 2016 ja 2017 olivat luvut, ja näin unioni on suurin teräksen käyttäjä maailmassa. Emme voi tätä jättää huomiota. Me olemme jo nähneet, miten Trumpin ilmoitus vaikutti tämän vuoden kahden kuukauden aikana kun on kyse 13 prosentista suhteessa 2016 ja 2017. 65 prosenttia on muutenkin nähty nousuna jo viime viisten viiden vuoden aikana. Ja joillain aloilla 75 prosenttia ensimmäisten kahden kuukauden aikana. Me toivomme, että tässä torstaina perjantaina neuvosto huippukokous kun kokoontuu, niin pitäisi tätä tärkeimpänä kysymyksenä, yhtenä tärkeimmistä kysymyksistä ja vaalitsisi sitten myös hyvin vahvan unionin terästeollisuutta puoltavan ja työllisyyttä puoltavan näkökulman. Ja me pidämme erityisen tärkeänä sitä, että hallitukset päättäväisesti myös näihin perussyihin viitta- puuttuisivat, jotta tällaiset markkinoita pirstaloivat avut ja tuet voitaisiin sitten järkevästi poistaa myös tällä teräsalueella. Kiitoksia. Kiitos. Sitten pääsihteeri Industriolista, herra Triangle. Kiitos Lyk Triangle Industrial, Industrial teollisuustyöntekijöiden eurooppalainen liitto kattaa suurimmat valmistusteollisuuden sektorit, teräs, mukaan lukien. Kehotan teitä katsomaan nettisivustamme ja mitä olemme tästä asiasta julkaisseet tähän asti. Meillä on ollut selvää, että toimi ja aloite, päätös Trumpilta ja hänen hallinnoltaan vaarantaa sen, että se voi vaikuttaa moniin työpaikkoihin ja työntekijöihin Euroopassa. Aiemmin ei ole ollut helppo saada terästeollisuudessa kaikki ammattiliitot samalle linjalle, mutta tässä kohdin ollaan kovin samalla linjalla. Industri äh, Oolina me tuomitsemme tämän vahvasti, juuri nämä ilmoitetut tullit Yhdysvalloissa. Toisaalta on selvää myös, että me ammattiyhdistyksenä ymmärrämme, että kauppa on tärkeä, jotta saadaan aikaan työpaikkoja ja kasvuja. Mutta vapaakauppa täytyy olla myös reilua, ja tullit vaarantavat sen. Näitä todellakin luodaan epäreilua kauppaa. Ongelma on myös se, että tässä täytyy, tässä on kyseessä presidentti Yhdysvalloissa, joka ei toimi politiikassa sen mukaan kuin meillä olemme tottuneet. Hän ehkä ymmärtää nämä tasapainottavat toimet vain vastatoimina EUsta. Ja siinä mielessä tuemme komission lausuntoa, että täytyy toimia vastaan niin, että ei ylireagoida, mutta ei alireagoidakaan. Siinä mielessä tuemme lausuntoa. Vain myös kertoa teille, että meillä on tiiviit yhteydet Amerikan kollegoihimme, koska olette nähneet, että kun Trump allekirjoitti päätöksensä, niin hänen ympärillään oli terästyöläisiä, amerikkalaisia. Monet heistä ovat ammattiliitossa Yhdysvalloissa jäsenenä. Tiivit yhteydet meillä on, koska uskomme ja se on se rooli, minkä me voimme eurooppalaisen ammattiyhdistyksenä, mikä rooli meillä voi olla, että voimme okuttaa heidät, että päätös haittaa myös Amerikan työntekijöitä, erityisesti teräksessä, mutta myös valmistusteollisuudessa, koska tuotteet kallistuvat en nyt käsittele yksityiskohtia aikataulun vuoksi, mutta monet tuotteet, jotka valmistetaan Yhdysvalloissa, niin äh, siinä on eurooppalaista terästä mukana, eli se haittaa myös. Ja tämä rooli voi meillä olla, jotta voimme vakuuttaa amerikkalaiset kumppanimme siitä, että loppujen lopuksi on negatiivisia vaikutuksia myös heidän teollisuuden aloihinsa ja työpaikkoihin. Yhteenvetona siis tuemme komissiota tasapainottamis, uudelleen tasapainottamistoimissa, mutta oikeasuhtaisesti, koska todellakin täytyy välttää se, että tilanne eskaloituu kauppasodaksi. Valitettavasti ollaan tekemisissä jonkun kanssa Washingtonissa, joka ymmärtää vain toimien, vastatoimien kieltä. Eli uudelleen tasapainottamistoimet täytyy ottaa esiin, mutta oikeasuhtaisesti. Toiseksi täytyy jatkaa sitä, että tehdään edelleen selväksi Yhdysvalloille, että Euroopan täytyy olla tullessa poikkeus monistakin syistä. Ne tulee esille jo aiemmin, mutta tässä olisin samaa mieltä kuin mitä Axel äsken sanoi. Täytyy harkita myös suojatoimia, koska tulee ylijäämä ylijäämää teräksestä markkinoille ja sitten on vaarana dumppaus Euroopan markkinoille, kun ne eivät enää Amerikan markkinoille pääse. Suojatoimia täytyy siis olla. Mutta täytyy selkeästi tietää, että mitä suojatoimet vaikuttaisivat ehkä johonkin maihin, koska suojatoimet voivat myös johtaa vasta toimiin näissä maissa, joihin ne vaikuttavat. Eli siinä mielessä kauppasota voi edelleen eskaloitua ja se ei todellakaan ole tavoitteemme. Suojatoimet kyllä siis, mutta ne pitää olla hyvin laskelmoitu. Niitä täytyy miettiä tarkkaan, niiden täytyy olla oikeasuhteisia, niin ettei anneta ammuksia niille, jotka todellakin haluavat globaalin tason kauppasotaa. Tämä on panoksemme työntekijöiden puolesta alalla. Thanks a lot. Kiitos Luke. Ennen kuin jäsenet saavat puheenvuoron, haluan toivottaa tervetulleeksi talousasioiden varaministerin Meksikosta. Tervetuloa. Emma, you are the first. Emma ensimmäisenä. That's the first. Excellent. Uh, Hienoa. Kiitoksia läsnäolosta. Muuten anteeksi kaksi minuuttia, niin kaikki tietävät. Eipä hätää. Niin on oikein hienoa, että EU nyt toistaa sen, mitä se on tehnyt teräksi teollisuuden puolustamiseksi. EU kärsi tästä aivan yhtä paljon kuin Yhdysvallat. Ja on hyvä, että toimimme tässä yhdessä. Olen tyytyväinen siitä, että komissaari Malmström tapaa Yhdysvaltain edustajan koskien tätä poikkeuskysymystä tuli asiassa koskien kommentteja ja keskustelin muutama kysymys. Tällä hetkellä EUlla on tuontivalvontaan toimia teräksen osalta. Päätös tehdään pian. Otetaanko samanlaisia käyttöön alumiinia varten liittyen alumiinin tuontituleihin? Millaista selvyyttä komissio on saanut tästä menettelystä Euroopan yhtiöitä varten poikkeusten hakemiseksi? Onko komissio harkinnut, että nämä myönnettyt poikkeukset tietyille tuotteille saattaisivat aiheuttaa vahingollisia vaikutuksia sisämarkkinoille teräs- ja alumiinituotteille? Sitten viimeinen kysymys. Mihin EU-markkinoihin eniten vaikuttaa vääristynyt kauppa näiden tulien takia? Kiitos sitten Maria Arena. Kiitokset. Niin, minulla olisi kysymys näihin suoja lauseke toimiin. Me olemme kuulleet nyt työmarkkinaosapuolten ajatuksista siitä, että pitäisi toimia nopeasti. Entä sitten aikataulusta? Milloin siis tämä tutkinta alkaa, jos ei vielä ole tähän ryhdytty? Ja minkälainen on tuo keskimääräinen aika, joka näihin tutkimuksiin kulutetaan? Ja minä olen nyt pyrkinyt sitten löytämään ranskaksi nämä ribas äh, äh, käännöksen meillähän nimenomaan puhutaan tällaisista listaamattomista toimijoista, joihin äsken viittasitte, e, vaikka tässä kuitenkin on kyse selvistä välineistä, jotka pirstaloivat tätä Saksa, Ranska ja Espanja kärsisivät kovasti tämän tyyppisistä vääristymistä. Eli miten voidaan lisätä tällaisiin luetteloihin tuotteita, joit, siis tuotteita, jotka nyt tällä hetkellä eivät vielä ole tulleet kyseeseen? Thank you very much. Adela... Fielner, kiitos. Jopa vapakaupan kannattajilla ja ystävillä voivat vedota poikkeukseen. Aina tapaus, jonka tunnen, on Ruotsista 70, kun otettiin tullit saappaille, kun argumentoitiin, että ei voida lähettää palesialkaisina sotaa. Verrattiin kansalliseen turvallisuuteen, mutta vuoden aikana eh, he joutuvat naurunalaiseksi. Toivottavasti tässä käy samoin. Tärkeämpää kuin sitten mitä pitäisi tehdä on ehkä miettiä, mitä haluamme välttää. Tästä olemme toivottavasti samaa mieltä. Ensinnäkin kauppakonfliktin eskaloituminen, sääntöön perustuvan kaupan heikentäminen. Siinä en ole vielä komission vastauksesta vakuuttunut. Lähetin teille MMS, niin kuin tiedetään. No, nämä kostotullit. Mikä virhe tehtiin 2002 viime kerran, kun Yhdysvallat tämän teki? Koska silloin odotettiin näiden vastatullien kanssa ennen kuin oli paneelin päätös. Ajatteleeko komissio jotain samanlaista nyt, koska Trumpin käsittely on vähän samanlaista kuin lasten. Olen isä ja tiedän, että aina täytyy pystymään, pystyä eskaloitumaan tai eskaloimaan. No jos 25 tulli tulee autolle, niin mitä sitten? 2000 tariffi kohtaa, tulli kohtaa. Suojatakeet sitten kolmanneksi. Eikä vaikutukset pidä nähdä ennen kuin otetaan ennaltaehkäisevä ajatus. Eikö siitä tule uusia konflikteja? Nyt on Yhdysvallat maailma, mutta en halua EU, Brasilia, EU, Korea ja niin edelleen konflikteja. Kolmanneksi. Neuvottelut huolestuttavat minua. Siis luotan Ceciliaan, mutta se on huono asia, että nyt ollaan siellä Washingtonissa, koska sitä hän haluaa. Hän on, että kaikki tulevat Washingtoniin uhan alla pyytämään, että pääsee lestolta pois anelemaan. Kun sieltä otetaan maita pois, niin hän tekee sen ristiriidassa VTO-lain kanssa. Koska sitten voidaan unohtaa suositumussäännöt, voidaan unohtaa yhtenäinen kohtelu. Ja minä ajattelen, että tietysti pitäisi tehdä kaikki, jotta tuuli testitään, mutta täytyy olla huolellisia, varovaisia. Pidetään nyt pää kylmänä. Kuten aina tietysti, sanoo puheenjohtaja. Karoliin. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Niin, poikkeussääntely, josta maailmasta haluaa neuvostelua neuvotella, niin en oikeastaan tiedä, pystykää saavuttamaan sen ja näen tämä pitkäaikaisempana ongelmana ja nyt juuri kuulen, että ei pelkästään EU, mahdollisesti Australia, Argentiiniakin haluavat ja pitäisi saada poikkeus vaarallista peliä. Mistä sitten on oikeasti kyse? Täytyy katsoa, että miten ylikapasiteettia hoidetaan, miten halpaa tuotteita kohdellaan. Olemme tienneet jo kauan, että se on suuri ongelma. Ja mielestäni sääntöjä pitää noudattaa ja siinä Euroopan pitää toimia sen puolesta, että tarvitaan reilua kauppaa, reiluja sääntöjä. Kysymykseni on tietysti, että jos Malmström jo käy näitä neuvotteluja, sydämetisesti myönnytyksiä, joita ehkä täytyy tehdä, niin miten oikeasuhtaisia ne sitten ovat, joihin voidaan mennä myönnytyksiin. Ja kysymys on, että jos antaa pikkusormen, niin menettääkö käden, miten tämä voidaan estää? Tiedän, että tälläkään lopullista viisautta tässä ole, niin huolimatta siitä Trump on kumppani, eh, jonka toimia voidaan ennakoida. Mikä olisi sitten paras ratkaisu, että jos ei ajatella pelkästään Eurooppaa, vaan kokonaisrakennetta, että löydetään hyvä ratkaisu? Ja päästään takaisin siihen, että säännöt toimivat ja noudatetaan niitä. Um, um, Madame äh, uh, Lukasjenska. Rova Lukatsjevska. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki varmaan pidämme peukkuja että onnistuisi saavuttaa sopu Yhdysvaltain kanssa. Tietysti nyt kun Trump, Trumpia tarkastelee, niin ei se helppo ole. Mutta um, Vastauksena Yhdysvaltain päätökseen niin komissiossa nyt ovat käynnissä työt, joiden tarkoituksena on tullit Yhdysvalloista tuotaville tavaroille. Ja tässä, kuten johtaja sanoitte, niin tuotteiden pitäisi tasapainottaa Yhdysvaltain päätöstä. Ja yhdessä luettelossa on tuotteita, joita rajoitukset koskisivat. Ne ovat kosmeettisia tuotteita, meikkejä, kynsejä, puutereita, meikkejä. No en nyt sano, että se koskee meitä naisia ja että sitten meidän pitäisi kallemmalla ostaa ja että ymmärtäisi päätöstä sen vuoksi, mutta siis se koskee monia talouden toimijoita Euroopassa, mukaan lukee maani Puola, niin haluaisin kysyä teiltä, mikä on syy, että tasapainotetaan alumiinia ja terästä kosmetiikalla? Miksi pitää rangaista vielä lisää eurooppalaisia yrityksiä? Teräs- ja alumiinialan yritykset, no nehän maksavat valtavan hinnan, jos näin käy. Mutta siis järkeä nyt tähän, miksi juuri tällaiset tuotteet luettelossa joita koskevat mahdollisesti sitten rajoitukset EUn puolelta. Kiitos. Anna-Marie Anne-Marie uh, Thank you. Um, I want to stress that, uh, I guess... Kiitoksia. Haluaisin korostaa sitä, että olisi tehtävä selväksi se, että EUn, EUn teollisuudelle myönnettävät poikkeukset ei ole mikään ratkaisu Onko jo sovittu, että, te, että teräsfoorumilla kaikkien teräsviejien kanssa keskusteltaisiin tästä e, yhteydessä VTO ja muiden terästoteja ja jäsenvaltioiden kanssa pyrittäisiin löytämään yhteinen ratkaisu ylikapasiteetista, puhutaan jo tuotannosta, mutta ei ole kysymys ainoastaan tästä konfliktista, joka liittyy tähän presidentin ilmoitukseen. Kyllä meidän on tässä otettava huomioon, että Kiinassa ylikapasiteetti on pienentynyt viime puolen vuoden aikana siihen se vaikuttaa viiteen puoleen miljoonaa työpaikkaan. Olisi tiedettävä, mikä on todella tilanne tuotantopuolella. Sitten toinen kysymys jos lähdetään niihin suojatoimiin, niin otetaanko mukaan pitkälle jalostetut terästuotteet, jotka tällä hetkellä ei ole mukana. Euroferin edustaja puhui jo siitä, mitä se tarkoittaa tuottajille EUn jäsenvaltiossa tämän tyyppisten terästuotteiden osalta? Siis ajatteletteko, että suoja mekanismien piiriin otettaisiin kaikki teräsiä ja alumiinituotteet? Grazie, presidente. Ma io... Kiitoksia puheenjohtaja. En halua toistaa, joten totean vain, että on muistettava se, että taloudelliset vaikutukset ja epäsuorat ja suorat teollisuus, teo, työllisyysvaikutukset Euroopassa johtuen siitä, että mahdollisesti amerikkalainen markkina-alue sulkeutuu, liittyy myös Turkista, Intiasta ja Koreasta tulevan terästuontien. Haluaisin muistuttaa, että tässä puhutaan 40 miljoonasta tonnista EUn ulkopuolelta tulevasta teräksestä ja alumista. Kuten pääjohtaja täällä totesi, on selvää, että siinä tapauksessa, että markkinat sulkeutuvat, meidän on välitettävästi ryhdyttävä suoja mekanismin käyttöön. Haluaisinkin kysyä, mitä tähän sisältyy. Meidän mielestämme päätös, joka koskee eurooppalaista suojatoimia, tässä pitäisi ottaa pohjakseen eri terästuotteet kauppapääosaston sisällä. Siinä pitäisi olla kaikki kaikki 232 terästuotteet eikä jotakin, vain osa niistä, koska muuten osoitamme, mitkä me pitäisi suojella. Tämä on strateginen virhe. Meidän on suojeltava koko Euroopan terässektoria. Jos näin emme tee, niin tiedot ovat todella huolestuttavia. Saattaisimme, saattaisimme menettää 20 000 suoraa työpaikkaa ja yli 100 000 epäsuoraa työpaikkaa. Tämä on todella, todella katastrofi koko sektorille. Grazie, grazie Presidente. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä siitä, mitä juuri kollegani Chiku sanoi. Ottaen huomioon hiljattaiset Kiinan tapahtumat, tapahtumat. Olemme todella huolissamme. Haluaisin kuitenkin vielä kysyä jotain komissiolta. Varmasti aivan oikein on tämä ylikapasiteettiarviointi, mutta haluaisin muistuttaa sitä että viimeisten kymmenen vuoden aikana aina 80 prosenttia äh, on käytetty kansallista tuotantokapasiteettista. Mahtaako tähän liittyä jotain muutakin, tähän Trumpin toimeen? mitä Trump mahdollisesti haluaa Euroopalta tämän kautta. Pohditaan, että mahdollisesti NATO-rahoituksesta olisi kysymys. Tämä ei tietenkään meidän toimivaltuuksiin kuuluva. Sitten eh, saattaisi olla myös, että haluttaisiin eh, lisätä eli, tai vaikuttaa elintarvike- ja lainsäädäntöön Euroopassa ja ympäristölainsäädäntöön. Haluaisin tietää, onko komissiolla tietoja tästä, minkälaisia amerikkalaisia etuja tähän saattaa liittyä ja minkälaisiin kompromisseihin meitä saattaisiin pyytää. Aikooko komissio virallisesti ryhtyä toimiin eikä, eikä aio peruttaa standardeistamme edes, edes kauppakonfliktin uhatessa, jota tietenkin, josta tietenkin olisimme hyvin pahoillamme. Kiitokset puheenjohtaja. Seuraavat kysymykset komission edustajalle. Eli nämä yritykset joutuvat kärsimään vasta toimista tietenkin, mutta jos tässä nyt esitetään vaikka kuinka paljon valituksia, niin luovutteko tällaisista keinoista? Entä sitten, jos saamme tällaisen poikkeuksen, voiko yksi jäsenvaltio ryhtyä painostamaan oman, oman teollisuutensa puolesta? Voisiko näin ollen alunkomaat yksin yrittää suojata oman tilanteensa ja omat työpaikat? Thank you very much, uh, Mr. Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komissiota erityisesti komissiosen Malmström ja hän on ottanut asian omakseen. Tämän päivän keskustelusta käy selväksi, että tilanne on vakava ja että EU ei pitäisi vastatoimissaan toimia hitaasti. Toimialalta se kuultiin selvästi, että EU täytyy estää se, että ne tuotteet, jotka pääsevät Yhdysvaltain markkinoille, tulisivat tänne ei pidä olla heille enää täyttä pääsyä. Komission pitäisi nyt vastatoimia, suojatoimia soveltaa. Niiden pitäisi kattaa Yhdysvaltain tullien kattomat tuotteet. Kiintiöjärjestelmä pitää avoimena järjestelmän, mutta puuttuu tuontiin. Pitäisi myös käyttää mekanismia, jossa estetään Spekulatiiviset varastot ja kiintiöiden ohittaminen EUlla pitäisi olla suojatoimet kaikissa tuotekategorioissa yksi kerrallaan niin, että ei ole mahdollisuutta, selektiivistä mahdollisuutta joillekin tuotteita tuoda val- ylimäärää Euroopan markkinoille. Samoin kuin muutamat edelliset puhujat, että todellakin Yhdysvaltain hallinto ei käsittele perimmäisiä syitä. Maat kuten Kiina, Turkki, Iran, Intia, kaikilla tuotantomäärät kasvavat ja häiritsevät globaaleja markkinoita kovasti. Siellä ei ole markkinaehtoisuutta tuotannossa, esimerkiksi ympäristöasioissa ja työelämästandardeissa. Eli paras tapa puuttua asioihin on se, että EU ja Yhdysvallat voivat tehdä yhteistyötä sen sijaan, että suunnataan kohti hyvin kalliita sotia, jos ei ole voittajaa. Kiitos sitten niin, Ingmar. Muchísimas gracias, presidente, y excusarme ante el Kiitoksia puheenjohtaja ja pahoittelen pääjohtajalle, koska en voinut olla täällä istunnon alussa kaksi asiaa. Ymmärrän, että strategiosta ei haluta kertoa, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että Euroopan unioni on toiminut ihan äh, älykkäästi. Komissio on toiminut hyvin, kun se on pyrkinyt välittämään välittämätön mahdollisuuden rangaistuksesta, mutta itse asiassa se pyrki vaikuttamaan niin, että vältettäisiin kauppasota. Tämä tuoteluettelo ei varmaan ole sattumaa, että siellä on hyvin arkaluontoisia tuotteita, niin, jotka ovat tärkeitä juuri republikaanien osavaltioissa, joilla tiettyä painoarvoa kongressissa ja senaatissa. Minusta tämä on erittäin äly, älykäs strategia ja se vahvistaa sen, mitä ajattelenkin. Trumpista pelkää kuitenkin, että tämän kaiken takana ei ole niinkään taloudellisia syitä, vaan pikemminkin poliittisia argumentteja, koska ei ole myöskään sattumaa, että, että Pittsburghissa oli juuri vaalit, se on Yhdysvaltojen teräspään kaupunki, jossa Trump voitti 10 prosenttiyksiköllä vuonna 2016 ja siellä nyt demokraatit voittivat. Vain hiukan, mutta voittivat kuitenkin ja näin teräs pääkaupunki käänsi viittansa ja sitten Trump iskee terä, teräksen ottaen huomioon marraskuunkin tilanne. Trump hakee nyt häntä hyödyttävää vaali-ilmastoa ja ja, ja myös tähän Kiinan ylituotantoon halutaan puuttua. Jos tämä on nyt tilanne ja haluaisin kysyä teiltä, uskotteko, että tämä on tilanne? Jos näin on, niin missä on Trumpin rajat? Koska eivät hänen vaalisuunnitelmansa päätyy tämän vuoden marraskuuhun. Sen jälkeen tulee presidenttivaalit. Aina tulee strategisia vaalitavoitteita, joissa hän voisi käyttää protektionismia yhtenä aseena, jolla voidaan, voidaan vo, voittaa niillä alueilla, joissa hänen vaalituloksensa olisi epävarma. Jos näin on, niin kuinka voisimme vastata poliittisella strategialla? Taikka kuinka valmista, vastaamme tällaisen täysin sääntöjä rikkovan poliittiseen strategiaan? Omalta puoleltani muutama kysymys. Onko todellakin selkeää, että mitkä nimikkeet ja tuotteet tulevat suojatulleihin torstaina? Ovatko... Niin mitä siellä on mukana Yhdysvaltojen osalta? Lighthizer lupasi jotakin suuntaviivoja poikkeuksille. Tiedämme Meksiko, Kanada, Australia. Äh, luin tweetin mahdollisista poikkeuksista. Mitkä ovat kriteerit? Tunnetteko kriteerit? Poikkeuks- Miten saa poikkeuksen? Kolmanneksi, en voi todellakaan kuvitella, että mitä EU voi tarjota Yhdysvalloille neuvotteluissa. Ei ole tukiaisia, ei ole polkumyyntiä teräksessämme. Mitä voimme tarjota vakuuttaaksemme herra Trumpin antamaan poikkeuksen? Thank you very much. And, uh, a lot... Kiitokset. Paljon tässä tuli kysymyksiä. Nyt tästä valvontamekanismista kyllä olisi johdonmukaista laajentaa tätä teräspuolelta alumiiniin minkälaista hyväksyntämenettelyä, poikkeusmenettelyä tässä sitten käytettäisiin. Tämä tietysti on täysin Yhdysvaltain sisäinen menettely. Yhdysvalloissa tällaisia ehdotuksia voidaan tehdä, eikä tämä menettelytapa liity millään keinoin kolmansien valtioiden viejiin Eli tämän päätöksen tekevät tietysti sitten itse käyttäjät ja käyttävät Yhdysvalloissa omia kriteerejään. Uskon ja oletan, että unionin teräs- ja alumiinin tuottajat voivat varmasti ottaa yhteyttä omiin asiakkaisiinsa. Tämä on aika itsenäinen menettely. No sitten Arenan esittämään kysymykseen näistä suojalausekkeista. Tähän muutkin viittasivat, eli nämä suojajärjestelyt vastaavat tiukkoihin kriteereihin. Ja nämä tiukat kriteerit tarkoittavat juuri sitä, että tutkintaan ryhdytään. Muitakin kysymyksiä esitettiin näiden tuotteiden luetteloinnista ja kattavuudesta. No tutkintaan siis ryhdytään, mietitään väliaikaisia toimia, katsotaan sitten tätä kokonaismenettelyä. Suurin piirtein parin kuukauden ajasta on kyse näistä lopullisissa keinoissa. Siihen menee vähän pidempi aika. Mutta tuossa kuuden kuukauden kieppeissä liikutaan lopullisissa keinoissa. Ja sitten nämä väliaikaiset toimet, tässä, tässä nämä kuuluvat komission komitologian menettelyn piiriin. Väliaikaiset toimi sitten puolestaan tulevat komissiossa päätettäviksi sillä ehdolla, että määrä enemmistöä ei synny vastustamaan tällaisia tilapäiskäytänteitä. Tämä on poikkeus komitologian menettelyssä lopullisissa kannoissa tarvitaan sitten määräenemmistö. Suurin osa jäsenvaltioista pitää suhtautua myönteisesti näihin keinoihin. Ja sitten jos katsotaan tuota tuotteiden kattavuutta, niin yksinkertaisimmillaan jos tutkinnassa, tutkinnan tulokset sen osoittavat, niin sitten muutaman päivän aikataulu on käytössä ja mietitään sitten, minkälaiset tuotteet otetaan tähän mahdollisimman laajassa mielessä toki, jotta saamme kattavan kuvan tuotteista, jotka kuuluvat tähän piiriin sekä teräs- että alumiiniteollisuuden puolelta. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, minkälaiset loppu, että se vaikuttaisi suoraan oikopäätä lopullisiin päätöksiin suhteessa reaalimarkkinoiden tilanteeseen Eli meidän täytyy eh, nähdä tässä suhteellisen lyhyt aika rajaa tietenkin eh, meidän turvamenettelyjen kautta mm, juuri kiinnittää huomiomme sitten niihin eh, tuotteisiin, jotka ovat haavoittuvattomimmassa asemassa. No sitten tälle betoniasiaan, no tätä tämä sama koskee kosmetiikka-asiaa myös paradoksaalisesti kylläkin, jos ajattelemme tasapainottavia keinoja, niin ei tämä liity meidän kotimaisen teoraisen alumiiniteollisuutemme turvaamiseen tai suojaamiseen. Tämä on keino suojata meitä mahdollisissa valituksissa maailmankauppajärjestössä. Valitsemme sellaisia tuotteita, jotka tasapainottavat Yhdysvaltain esittämiä keinoja tällaisin vastatoimin ja sitten näiden toimien valinnan pitäisi vastata niihin tuotteisiin, joita ei unionissa tarvita aivan perustavanlaatuisesti, eli tässä voidaan tarjota myös vaihtoehtoista hankintakeinoa, ja tähän sitten kosmetiikka, esimerkiksi emme välttämättä tarvitse siis Yhdysvaltain tuotantoa tässä alkuunkaan. Ja näin suojalausekkeissa tämä käy selväksi, jos tällainen lauseke siis hyväksytään. Tämä liittyy siis siihen, mitä Mari Arena sanoi, eli tämä luettelointi ei välttämättä liity juuri nyt tähän teräkseen ja alumiiniin, eli kolmas osa tietysti teräksiä, kolmas osa muita tuotteita ja kolmas osa sitten maatalous tuotteita. Ja tässä muutenkin kuulimme jo sen, että me olemme hyvin, hyvin varovaisesti ja tarkasti taloudellisin kriteerein valinneet nämä tuotteet, mutta totta kai myös poliittisin kriteerein olemme olleet liikkeellä, sillä tiedämme oikein hyvin, mikä on poliittinen tilanne tässä, eli siis missä vaalit ovat käynnissä, tai joissain kolmansissa valtioissa tämä on merkittävä, joissain ei. No sitten siirtyisin Fjellnerin esittämään kysymykseen ensiksi. Ei tässä olla missään eskalointikierteessä ensiksi tuosta nollatason tasapainottamisesta me olemme siis suojaamassa tätä omaa markkinaamme VTO-säännöin. Eli me olemme ainoastaan käyttämässä tuota 60 päivää, joka meillä on olemassa. Ja sitten me mietimme konkreettisia tasapainotuskeinoja sen jälkeen. Jos me emme suojaa oikeuksiamme nytkään, niin emme me sitten pysty myöhemminkään niin toimimaan, emmekä voi sitten VTO-valitusmenettelyssä niin ryhtyä tätä muuttamaan. Tämä on käynyt myös vuonna 2002. Ja tuolloin minä sitten en ollut kauppapääosastossa olin maatalousasioissa silloin mukana, eli en seurannut asiaa niin läheltä, mutta kuitenkin me olemme ryhtyneet käyttämään tällaisia tasapainotuskeinoja myönnytyksenä, mutta emme konkreettisia keinoja silloin, sillä me olimme suhteellisen tyytyväisiä poikkeuksiin, joita silloin pystyimme saavuttamaan ja näin tämä on tietysti maailmankauppajärjestön roolikin. Tässä edettiin nopeasti ja Yhdysvallat ikään kuin hävisi tämän tilanteen silloin. Ja korostaisin myös sitä, että meidän arviomme mukaan terasmarkkinat ovat paranemassa Yhdysvalloissa. Hinnat nousevat enemmänkin kuin muilla markkinoilla suhteessa meidän markkinoihimme esimerkiksi. Siellä on otettu tällaisia hinnanpolkemiskeinoja käyttöön täällä ja meidän paras yrityksemme on sitten noussut 35 prosentilla tuotossa 2017 vuonna suhteessa vuoteen 2016 ja suurin osa tuonnista 2014 vuoden jälkeen ovat muutenkin vähentyneet Yhdysvalloissa. 2017 muutenkin ei kaikkiin tuotteiden, kaikkien tuotteiden osaan, osalta vuoden 2017 aikana. Ja tämä osoittaa sen, että tällaiset suojalausekkeet eivät itse asiassa ole olleet kovinkaan tehokkaita. No, sitten tosiaan täytyy pitää jäitä hatussa todellakin. Koska jos tässä nyt sitten ylikuumenemme, niin se on toki hyvin vaarallista. Me olemme käymässä keskusteluita, keskusteluita siis mietimme vastavuoroisia etujamme, emme ryhdy uhka, uhattuina neuvotteluihin koskaan missään vaiheessa. Ja vaikkakin sitten päivän lopussa kävisi niin, että saisimme jonkunlaisen pyyksen aikaan, me toimimme tässä kuitenkin hyvin varovaisesti, koska emme tiedä, mikä lopputulos sitten voikaan olla, miten Trump itse tähän sitten vastaa. Mutta uskon että mitä tahansa ratkaisuksi sitten saadaan aikaan, vaikka poikkeuksinkin, niin meidän täytyisi myönnytyksistä luopua, jos me sitten vedämme pois tietyt poikkeukset, niin voimme sitten ryhtyä vasta toimiin. Meidän täytyy muistaa myös Koreperin kokous, jossa olin viime viikolla voin kertoa, että siellä kyllä oli yksimielisyys jäsenvaltioiden välillä vallitsemassa suhteessa komission esittämään ratkaisuvaihtoehtoon. Eli ne, ja me olemme toimineet aika lailla suhteellisuuden tajuisestikin. Poikkeuksia ei välttämättä saada, mutta kuitenkin me unionin puolelta päättäväisesti toimimme ja voin myös muistuttaa teitä siitä, että olin tuolla Delhissä ja tapasin siellä monia kollegoita todellakin hyvin merkittäviä edustajia ja siellä myös sitten tarkasti seurataan, miten tasapainotettua hanketta unioni pystyy osoittamaan suhteessa Yhdysvaltain nyt ottamiin keinoihin. Eli toivon nyt, että olen tässä vastannut kysymykseenne. Ja sitten Tässä vielä äsken esitettyyn kysymykseen työkapasiteetista. Lyhyesti, totta kai tämä on totta. Tämä kuuluu meidän toimivaltaamme. Totta kai meidän ei kuitenkaan tule unohtaa legitiimisyysvaatimuksia, joita unioni, Yhdysvaltain toimilla on täytettävänään. Me puollamme tätä järjestelmää, me olemme aktiivisimpia G20 20 terässä Aktiivisimpia jäseniä siellä siis olemme, mutta meidän ei kuitenkaan ajatella, kannata ajatella ja kuvitella, että tuo teräsfoorumi ratkoisi kaiken jos Kiina on päättänyt ottaa tietyt käytöt, käytännöt käyttöön. Siellähän tukia on edelleen olemassa teräspuolella ja alumiiniteollisuudessa. En ole ihan varma, onko nämä esitetyt luvut tyystin paikkaansa pitäviä. Ei, täytyy nyt katsoa sitten, mihin päädymme, kun havaitaan, ettei ole täysin epätavanomaista, että Kiina ja Intia ja muutama muu suurista valtioista, myös Brasilia, nostavat tuotantoaan. Tämä siksi, että ne ovat kasvamassa ja Kiina vuodesta 2012-2016 mennessä on kasvanut suuresti teräskapasiteetissa, koska kysyntääkin on paljon. Eli kun kapasiteettia nostetaan, niin se, jos se pohjautuu sitten tukiin, valtion tukiin, niin silloin ei noudateta perusmarkkinaperiaatetta. Ja näin tietysti kapasiteetti, tuotantokapasiteetti on suurempi kuin kotimainen kysyntä ja silloin päädytään sitten muille markkinoille. Tästä sitten ongelmia syntyy toki. Ja me jatkamme aivan varmasti tällä alalla ponnekasta työtä. Ja uskon, että tässä nyt sitten jo vastasinkin tähän suojalausekekysymykseen tutkinnasta ja me odotamme sitten todella loppupäätöstä, lopullisia toimia. Jos me otamme tällaisia suojalausekepäätöksiä niin käyttöön, niin meidän täytyy muistaa, että meidän täytyy toimia niin, että kilpailuväärist- kauppavääristymät olisivat mahdollisimman vähäisiä. me käymme julkisessa tilaisuudessa näitä neuvotteluja. On varmasti monia erilaisia keinoja sitten vähentää näitä vaikutuksia. Me haluamme, ettei tällaisia suojalausekkeita sitten levitellä pitkin poikin maailmaa, josta ajauduttaisiin ihan dramaattiseen kauppatilanteeseen. Ja vielä tuohon kapasiteettikysymykseen niin vastasinkin, mutta siis me emme mistään elintarvikestandardeistamme ryhdy tietenkään tässä neuvottelemaan. Ei siitä ole kyse, emme koskaan siitä luovu. Emme ryhdy tässä käymään kauppaa ikään kuin tällä tavalla neuvotteluissa. Elintarvikenormejamme ja meidän kuluttajansuojaa me emme ryhdy tässä asettamaan uhriksi. E- ei siis todellakaan näin toimita. Eli tuotteet, jotka tulevat unionimarkkinoille, niin niiden täytyy noudattaa ja kunnioittaa meidän vaatimiamme elintarvikesääntöjä. Ei tästä ole todellakaan mitään mm, keskusteluvaraa. Ja vielä esitettiin kysymys siitä, onko kyse nyt sitten vasta, mistä tässä on kyse, vastatoimista. Emme ole vielä siinä vaiheessa. Jäsenvaltiot voivat voivatko jäsenvaltiot sitten esittää tällaisia yksittäisiä omia poikkeuksia? En usko. Meidän täytyy esiintyä unionia yhtenäisesti. Uskon, että näin toimimme sitten tehokkaimmin. Jos me ryhdymme tässä nyt sitten jakamaan unionirivejä, niin emme voita me, ähm, meidän vahvuutemme on yhtenäisyydessä. Ja niin tosiaan Yhdysvaltain markkinoilla täytyy pysyä, mutta ei pidä lyhdytyä luomaan mitään kauppasotaa todellakin. Uskon, että tässä nyt olen vastannut myös äh, Piniedon kysymykseen ja myös unionin tullilinjauksiin. Katsotaan nyt, miten tässä sitten käy käytännössä. Totta kai me sitten jatkamme. Ja sitten näistä suuntaviivoista. En usko, että tässä nyt sitten päivän lopulta nähdään mitään sen kummempia suuntaviivoja, mutta kuitenkin Meillä on kolmenvälisiä ja kahdenvälisiä neuvotteluja pari viikkoa sitten ollut. Ja uskon, että tämä oli poliittisesti viisasta, vaikka se tietysti oli vaikeaakin. Ei ollut aivan itsestään selvää tällaisia neuvotteluja käydä, mutta me kävimme hyvin menestyksekkäitä neuvotteluja Yhdysvaltain ja Japanin kanssa myös näistä markkinoista ja valtion tuista. Ja tuolloin kävi ilmi myös se, että meidän kauppapuolustuskeinomme ovat tehokkaita ja meidän asemamme teräsfoorumilla on vahva. Ja tietysti tuo turvallisuus, ulottuvuus, johon tästä on puhuttu. No meillä on tästä hyviä asiakirja ja myös olemassa hyviä dokumentteja. Varmasti teidän ryhmänne koordinaattorit sitä ovat sitten käyneet läpi. Varmasti voitte konsultoida heitä. Oikein hyvä asiakirja on kyseessä. Siinä kaikki on sitten katettuna ja siitä näkyy, että unioni ei ole ajanut meitä tähän kriisiin, vaan Yhdysvallat yhdeksällä prosentilla Yhdysvaltain teollinen perästuotanto on laskenut ja puolet tästä viimeisten vuosien aikana, eli Yhdysvallat on pienempi kapasiteettinen ja tästä sitten on kuitenkin onnistuttu pitämään viimeiset kymmenen vuotta suurin piirtein kiinni, vaikkakin Kiinan tilanne on, tai kasvu on ollut suurta myös alumiinissa No, me valmistaudumme sitten näihin neuvotteluihin todellakin, emmekä missään uhattuina ja ryhdy tässä neuvottelemaan tietenkään VTOn sääntöjen vastaisesti. Me haluamme toimia monenvälisesti ja noudatamme näitä monenvälisyyssääntöjä ja teemme työtä sitten myös muiden kanssa me haluamme sellaiset säännöt, joita voi myös sitten täytäntöön panna järjestelmässä, joka toimii jatkossakin. Jean-Luc, thanks a lot for this clear message. And... Selkeä viesti, selkeät sanat. Tätä tarvitaan nykymaailmassa. Tämä päättyy kokouksemme tämän päivän osalta. Tässä asiaa mietimme myös mietinnössämme EU-Yhdysvallat suhteesta. Kiitos, hyvää jatkoa.